Ecco, direi che possiamo incominciare, eh, anche se manca. No niin, voimme aloittaa, vaikka meillä ei vieläkään ole päätösvaltaisuutta, mutta äänestys on vasta neljältä. Eli Siis kyllä minulla on mikrofoni päällä. Kuuluuko? Siis kysyn nyt. Siis kuuluuko siellä? Kuuluuko? Siis onhan meillä tulkkaus täällä. Eh. È male non capire l'italiano, ma... On ikävää, jos ei ymmärrä italiaa. No, no onneksi sihteeristöt osasi ratkaista ongelman. No niin, esityslista on jaettu 14. päivä. Meidän täytyy jo tänään äänestää iltapäivällä Le Gripin lausunnosta, joka koskee yhteistä kriisiratkaisumekanismia, koska huomenna talousasiavaliokunnassa hyvä hyväksytään Ferreiran mietintö. Eli tänä iltana pitää sitten jo hyväksyä tämä lausunto. Eli ensin meidän täytyy keskustella Le Gripin lausunto liittyvistä tarkistuksista. Ja ehkä sitten keskustelemme myöskin Messerschmittin lausunnosta, mutta täytyy katsoa kuinka paljon meillä jää sitten aikaa äänestyksen jälkeen. siitä Messerschmittin lausunnosta äänestetään huomenna aamulla. Ja sen jälkeen hyväksytään minun lausuntoni koskien artiklan 202 tulkintaa. Ja sekin sitten hyväksyttäneen huomenna aamulla. Ja sitten kohta kahdeksan, eli Hefner artiklasta 36 työjärjestyksestä siitä voidaan sitten keskustella iltapäivällä, jos aikaa jää. Mutta täytyy sanoa, että koordinaattorien kokous, joka piti järjestää tänään puoli kuudelta, niin se on nyt siirretty huomisaamuksi kello yhdeksäksi, koska kaksi koordinaattoria tärkeistä ryhmistä eivät pääse tänään paikalle, mutta huomenna he pääsevät paikalle, Traskovski ja Gualtieri. Eli Koordinaattorin kokous on siis huomen aamuna kello yhdeksästä vartija vaille kymmeneen. Ei siis tänä iltana. Eli tässä siis puheenjohtajan ilmoitukset. Ja sitten Traskowskin äänestyksestä katsotaan myöhemmin, miten se hoidetaan. No siinä taisivat olla kaikki ilmoitusasiat. Tänä iltana voimme sitten äänestyksen jälkeen, jos on aikaa, koska nyt on koordinaattorin kokous siirretty, niin voimme vielä keskustella Rongelin mietinnöstä, joka liittyy Lissabonin sopimukseen Euroopan parlamentin osalta. Eli jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin sitten ilmoitusasiat vielä. Eli toivottavasti huomenna täällä on sitä vähän enemmän jäseniä paikalla kuin tänään tällä hetkellä. Äänestyksissähän meillä täytyy olla riittävästi jäseniä aikalla, mutta huomenna meillä on sitten seminaari, jossa on kirkkojen edustajat paikalla, uskonnollisten yhteisöjen edustajia, ja ei-uskonnollisten filosofisten järjestöjen edustajia. Kyseessä on Lissabonin sopimuksen artikla 17 ja tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista demokratiaa ja miettiä sitä, miten kansalaiset saataisiin paremmin EUn toimintaan mukaan. Täällä on myöskin sitten esimerkiksi professori Weiler paikalla, josta tuli Euroopan yliopistoinstituutin presidentti, ja sitten Amsterdamin yliopistosta professori Vreese. Eli kuten sanoin, me käymme keskustelua Lissabonin sopimuksen artiklasta 17 ja täsmällisemmin Surjan. hän on pyytänyt yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa tämän tapahtuman järjestämisessä. Ja pyytäisin todellakin, että kaikki tulevat paikalle tähän tapahtumaan. Stoan puheenjohtaja on toimittanut tutkimustuloksia, jotka Stoa oli tilannut liittyen sähköisten järjestelmien turvallisuuteen demokraattisissa menettelyissä. Tällä hetkellä tämä on saatavana ainoastaan englannin kielellä ja te saatte tästä kopion sitten sähköpostitse. Ja sitten kohdassa kaksi. Esityslistalla meillä on asiakirja, joka liittyy jäsenvaltioiden ratifioimiin sopimuksiin, jotka liittyvät taloushallintoon. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 4. syyskuuta 2013, 16. syyskuuta ja 14. lokakuuta 2013 pidetyistä kokouksista. Ja jos teillä ei ole mitään sanottavaa niihin, niin ne katsotaan hyväksytyiksi. No niin, sitten siirrymme varapuheenjohtaja Lykripin lausuntoon. Tämä on tärkeä aihe. Eli yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kuten sanoit, talousasioiden valiokunta on päävastuussa tästä aiheesta, mutta valmistelija Le Grip voi nyt sitten kertoa tästä lausunnosta ja monista tarkistuksista, joita on esitetty. Tarkistuksia on tullut 29 kollegoilta Duffilta, Schultzilta ja valmistajilta itseltään Le Gripiltä. Eli nyt annan sitten Le Gripille puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikki. Niin, tänään on viimeinen kokouksena, jossa käsittelemme tärkeää kysymystä pankkiunionin luomista euroalueelle. Te jo korostitte tätä hetki sitten puheenjohtaja, kuinka ratkaisevan tärkeästä tule, unionipankki, kuinka tärkeä tämä tuleva pankkiunioni on, kun ajatellaan taloudellista yhdentymistä Euroopassa. Toinen pilari pankkiunionia aihe, josta tällä hetkellä parlamentissa tehdään työtä, on se, että luotaisiin yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja myös yhteinen kriisinratkaisuneuvosto. Tämä on asetuksen tavoitteena, ehdotuksen tavoitteena, jonka komissio on tehnyt parlamentille ja neuvostolle tässä pyritään asetuksen myötä saamaan aikaan sekä rahasto että yhtenäinen kriisiratkaisun mekanismi. Meidän valiokuntamme saa, saa tehtäväksi antaa lausunnon talous- ja, talous- ja raha-asian valiokunta on vastuuvaliokunta ja meidän pitää siis ajoissa, aika tiukassa aikataulussa, joka on annettu, meidän pitää antaa lausuntomme ja täydentää ekon valiokunnan työtä. Minä jo saatoin esitellä tämän lausuntoluonnokseni teille nämä perussuuntaviivat siitä, mitä teille suosittelin. Ja sitten tarkistuksia on tehty 120 ja käyn nyt nopeasti niitä läpi, kommentoin hiukan. Olen tietysti tutustunut yksityiskohtaisesti kaikkiin tehtyihin tarkistuksiin ja haluankin lämpimästi kiittää aivan erityisesti herra Duffia ja Schulzea, jotka ovat tehneet paljon työtä asiassa ja olleet aktiivisena mukana ja halunneet antaa oman panoksensa, joten kaiken kaikkiaan meillä on 75 tarkistus 45 jotka kuuluvat oman lausuntooni ja sitten noin parikymmentä reilukin tarkistusta kollegoilta vielä. Tässä vaiheessa ottaen huomioon ensinnäkin tämän tiukan aikataulun ja toisaalta sen seikan, että tämä ei vaikuttanut täysin välttämättömältä, niin siksi minusta ei kannattanut järjestää mitään varjoesittelijöiden mietintöä säännönmukaisesti klassisessa mielessä, koska aika oli varsin vähän niin kuin jo sanoin, ja toisaalta sitten tarkistukset, joita on tehty, niin monet niistä olivat ihan samansuuntaisia, jotka vain täyden, täydensivät, paransivat tekstiä tai omaa lausuntaluonnosta, niin toiset sitä vastoin tarkistuksista, joita tehtiin, liittyivät aika selvästi silmipistävästikin Afkon ulkopuolisiin kysymyksiin ja näin ollen ne eivät oikein sopinut hyvin yhteen kompromissitarkistusten kanssa, samasten kompromissitarkistusten kanssa. Haluan vielä muistuttaa siitä, että meidän pitää antaa siis lausuntoasiasta ja Ekon valiokunta antaa, tekee itse mietinnön ja me taas aina olemme halunneet keskittyä peruskysymyksissämme ja pitää kiinni omista toimivaltuuksistamme tässä valiokunnassa joskus muut valiokunnat eivät ihan noudata meidän omaa toimivaltu, omia toimivaltuuksiamme, joten meille oli varsin tärkeää toimia tällä tavalla valppaasti ja sääntöjen mukaisesti, mitä tulee meidän omiin toimivaltuuksimme tässä valiokunnassa. Tässä tekstistä olen ehdottanut, että siitä selvästi käy ilmi, että me haluamme selventää vielä Ekon, Ekonin tekstejä, me halua mitenkään kuitenkaan astua heidän varpailleen toimivaltuuskysymyksessä. Ja tämän takia tässä lausuntoluonnoksessa, jonka olen teille esittänyt, niin lähes yksinomaisesti käsittelen tulevan kriisi, yhtenäisen kriisinratkaisumekanismin hallinnointia ja johtoa. Uusi mekanismi, sitten kun se toteutuu, niin siellä on kriisin, yhtenäinen, yhtenäinen kriisinratkaisun neuvosto, sitten kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, jotka osallistuvat tähän työhön, ja sitten Euroopan komissio on myös mukana. Ja tämä tietenkin liittyy, liittyy tärkeisiin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset löytyvät yhdestä kohdasta tekstiä, asetustekstiä, joka meillä on esitetty kohta, kyseessä on kohta kolme, joka liittyy institutionaalisiin puitteisiin, tietysti kohdat yksi, kaksi ja neljä ensimmäisessä osassa. Mitä tulee tarkistuksiin, joita on tehty, niissä siis keskitytään varsin pitkälti tähän aspektiin komission ehdotuksessa. Minä tuen tarkistuksia, jotka puoltavat vahvistettua parlamentaarista valvontaa, mitä tulee tähän kuuluisaan yhtenäiseen kriisin ratkaisuneuvostoon. Parlamentti hyväksyy pääjohtajan ja varapääjohtajan nimitykset kyseisessä neuvostossa, joten Euroopan parlamentin hyväksytään tarvitaan nimitysten yhteydessä Tätä käsitellään tarkistuksen 4, 37, 40, 69, mutta myös tarkistukset 60, 70 ja 73 herra Daffilta ja 72 Soltselta. Nämä tarkistukset ovat samansuuntaisia. Vahvistetaan parlamentaarista valvontaa, mitä tulee nimitysprosessiin ja tässä tavallaan vaikutetaan globaaliin pyrkimykseen lisätä avoimuutta ja vastuuta uudessa, e-, joka uudella elimellä on parlamentin suuntaan. Tuen myös niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät takaamaan ja äh, yhteisen kriisiratkoneuvoston vuosiohjelman kansalliset parlamentit osallistuvat myös ja näin annetaan mahdollisuus neuvostolle käsitellä näitä perusteltuja perusteltu 10 ohjelmassa 15, 22 ja 71 ovat tällaisia tarkistuksia, samoin 67 tarkistus Daffilta. Tässä toimitaan aivan pöytäkirjan yksi mukaisesti Lissabonin sopimuksessa, jossa käsitellään kansallisten parlamenttien roolia. Tässä suurin piirtein nämä kaksi akselia pyritään vahvistamaan parlamentaarista valvontaa sitä kautta, että Euroopan parlamentti hyväksyy ne, kriisiratkaisuneuvoston pääjohtajanimitykset ja sitten kansalliselle parlamentille välitetään myös tietoa. Sitten palaan vielä siihen, mitä alussa sanoin jos nyt en halua tukea aika suurtakaan osaa tehdyistä tarkistuksista, joita herra Schulz on tehnyt, niin se johtuu siitä, että minun mielestäni jälleen kerran on erittäin tärkeää, ihan välttämätöntäkin, kun ajatellaan asian merkitystä, että me keskitymme ja todella jatkossakin keskitymme AFKon toimivaltuuskysymyksiin, jotta voidaan välittää oikeanlaiset viestit Ekon valiokunnalle ja sen kollegoillemme. Tämän takia en halunnut tukea sellaisia tarkistuksia, jotka eivät ole jotka eivät liity tulevan kriisiratkaisumekanismin hallintaan, koska jotkut näistä tarkistuksista, jotka eivät siis sopineet tähän hallintopuoleen mekanismissa tai eivät käsitelleet sitä, niin varsin usein ne ovat liian yleisiä luonteeltaan tai sitten ne ovat toistoa. Sitten vielä lopuksi jos tämä äh, lausunto menee läpi, niin parlamentti äh, antaa tukensa oikeusperustalle, jota komissio ehdottaa asetusehdotukselleen artikla 114 on kyseessä. 114 on oikeusperusta ja siinä pitää hyväksyä kansallisten säädösten lähentämistä ja pyritään saamaan aikaan toimivat sisämarkkinat artikla 114 sopimuksessa vastaan minun mielestäni. Ja tätä ehdotan lausunnossakin, eikä sitä ilmeisesti kukaan ole kyseenalaistanutkaan teidän joukostanne vastaa sitä tavoitetta, että pankkiunionin neuvonta ja yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi ja rahasto kuuluvat unionin institutionaaliseen ydinkehykseen. Nyt mielenkiinnolla kuulen, kuulen teidän kommenttejanne, jotta sitten äh, tietoisena näistä eri kysymyksistä voimme äänestää lausunnosta. Kiitos. ha chiesto di parlare l'onorevole Duff. Ja Duff on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Chairman, good Puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Ja kiitoksia Konstansille Gripille hänen esityksestään. Ajattelen tässä tuota, oikeusperustaa Kuten tiedämme, tästä aiheesta on kiistaa, se on hiukan kiistanalainen, mutta kun ajatellaan, niin parlamentin olisi hyvä nyt pitää kiinni komission ehdotuksesta liittyen artiklaan 114, että se on sopiva ja riittävä. Sitä ajatellen, että voidaan perustaa yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Tuomioistuin tietysti voi ottaa tähän asiaan kantaa ja odotamme sen lausuntoa. Tuomioistuimen kantaa, mutta myös Saksan perustuslakituomioistuimen kantaa, joka myöskin antaa oman lausuntonsa liittyen tähän kysymykseen. Kun ajatellaan näitä toimenpiteitä ja menettelyjä, jotka vaikuttavat meihin, niin kun ajatellaan kansallisia parlamentteja, on tärkeää, että me teemme eron kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Niillä on merkittävä rooli, mitä tulee kansalliseen kriisinratkaisuviranomaiseen ja omiin hallituksiin. Niille täytyy tiedottaa yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen toimista – mutta mielestäni ne täytyy laittaa omaksi alaviitteekseen instituutioiden ohella. Ne eivät ole osa EUn lainsäädäntöä, joten olen ehdottanut tämän eron tekemiseksi tarkistusta 67. Mitä tulee sitten nimittämismenettelyyn? On useita lähestymistapoja ja äänestysluettelossa näin muun muassa tarkistukset 71 ja 72 joista on todettu, että ne olisivat identtisiä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Sekä herra Scholz että minä puhumme parlamentin ku- kuulemisesta, kun taas esittelijä puhuu hyväksynnästä. Minun täytyy todeta, että esittelijä on kyllä oikeassa ja meidän pitäisi tässä seurata määräyksen 109 määräystä työjärjestyksessämme, joka liittyy Euroopan keskuspankin hallintoneuvostoon, joten minä tässä mielelläni tukisin Madame Le Grippiä kuin itseäni, jos nyt ymmärrätte, mistä puhun. Mielestäni on myöskin tärkeää, että meillä on samat menettelyt näiden henkilöiden erottamiseksi kuin nimittämiseksi. Tämäkin täytyy tehdä selväksi. Mitä sitten tulee artiklaan 53 kohtaan 2, joka liittyy siihen, että pääjohtajaan ei saisi kukaan ulkopuolinen vaikuttaa. Tämä on varmastikin absurdia, koska artikla 43 toteaa, että hän ei saa ottaa ohjeita vastaan keneltäkään ulkopuoliselta. Jos todetaan, että kenenkään ei tulisi vaikuttaa pääjohtajaan, niin hän olisi hullu. Kyllä, hän varmastikin sitten pyrkisi saamaan tietoa kaikista mahdollisista lähteistä, joten meidän täytyy tässä toimia hiukan järkevämmin jos me haluamme poistaa tämän kohdan kaksi artiklasta 53. Ja sitten tarkistuksen 75 lopussa haluaisin lisätä kohdan, jossa vaadittaisiin uudelleen tarkastelua yhteiselle mekanismille, jotta siitä siihen saataisiin yhteinen yhteinen verotuksen pohja, jos ajatellaan kriisinratkaisua. Me varmastikin tässä huijaamme itseämme, jos toteamme, että kansalliset viranomaiset tai hallitukset jatkaisivat edelleen sillä linjalla, että ne voisivat blokeerata yhteisen kriisinratkaisumekanismin toimintaa pankkien kohdalla. Mekanismia tulisi käyttää maksimiteholla – jotta saadaan aikaiseksi unionin laajuinen lainamekanismi pankkikriisin ratkaisemiseksi. Mielestäni meidän ei pitäisi luoda mitään muuta tai katsoa pidemmälle. En usko, että tämä tulee tapahtumaan, mutta kun meillä on asetuksessa tarkasteluprosessi meidän pitäisi tuota tarkastelua siirtää kyseiseen suuntaan. Kiitos. Grazie. Lei, onorevole Duff, è iscritta a parlare. Kiitoksia. Sitten Broms. Come on? Oh yes. <coughs> My, uh... Kiitoksia. Minun huomautukseni liittyvät niille ihmisille kotimassani, joilla on niin tylsää, että he kuuntelevat meitä iltapäivällä, eikä niinkään mepeille. Koska ehkä ensimmäisen kategorian kuuli hiukan enemmän ihmisiä kuin jälkimmäisen. Omassa maassani on ehkä ihmisiä, jotka miettivät, miksi olen mukana keskusteluissa tästä aiheesta tai äänestämässä siitä, koska se vaikuttaa ainoastaan euroalueen maihin tai muihin mukana oleviin valtioihin. Iso-Britanniahan ei ole eurovaltio eikä varmasti muutenkaan tässä mukana, mutta se ei tarkoita, etteikö seuraava hallitus miettisi, että euroa otettaisiin käyttöön yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mutta kun puhutaan tästä monentasoisesta hallinnosta ja se, että ei oteta mukaan ei eurovaltioita, se ei koske parlamenttia. Eli näin ole minulla on mukana, olla oikeus olla mukana tässä keskustelussa mitä tulee kansallisten parlamenttien roolin puolustamiseen, niin se ei liity pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttiin, vaan minä haluan puolustaa myöskin muita kansallisia parlamentteja kaikissa jäsenvaltioissa. En ole kauhean innokas EUsta, mutta olisi parempi, että EUlla olisi suurempi rooli kansallisissa parlamenteissa eikä pienempi. Eli tuen tarkistuksia, jotka lisäävät niiden roolia ja niitä vastaan, jotka pienentävät tätä roolia. En ole innostunut neuvostosta, mutta ainakaan siellä ei ole jäsenvaltioiden edustajia ja vielä vähemmän olen innostunut parlamentista, kun se hallinnoi jäsenvaltioiden toimintaa, mutta kannatan kuitenkin sitä, että se käyttää va- valvontaa esimerkiksi mitä tulee tähän yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin koska muutenhan sitä ei säänneltäisi millään tavalla. Eli tuen tarkistuksia, jotka lisäävät näitä valtuuksia tai helpottavat valvontaa. No äänestän tyhjää, tai en laadi tarkistuksia ja äänestän koko päätöslauselmaa vastaan, koska mielestäni kaikkien jäsenvaltioiden pitää olla riippumattomia, ei pelkästään omani. Kiitos. Grazie. Non vedo altri. Sì. Ah, sì, sì. Kiitoksia. Ja sitten vielä Moreira. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä on tärkeä mietintö, koska kyse on yhdestä kaikkein ratkaisevimmista aloitteista, joihin komissio on ryhtynyt tarkoituksena käsitellä ongelmia, joita kriisi on aiheuttanut yhtenäinen eurooppalainen, y, y, yhtenäiset pankkipalvelumarkkinat Euroopassa ja pankkiunioni vaatii yhteistä kriisin ratkaisumekanismiakin, siksi tämä aloite on edellä, e-, todella tärkeä. Meidän kantamme tästä instituutioista puolesta asiassa saattaisi olla varsin tärkeä lisäpanos tähän asetukseen tai meidän lausuntomme siinä mielessä, että lausunto voi käsitellä instituutionaalisia kysymyksiä yhteisessä, yhtenäisessä kriisinratkaisumekanismissa. Mitä tulee juridiseen puoleen, en ole ihan varma, että tämä on riittävä pohja, tämä oikeusperusta, koska 114 artikla sopimuksessa käsittelee kansallisten lainsäädäntöjen lähentämistä – ja viittaa yhtenäismarkkinoihin ja mietinkin, miten uuden EU-toimielimen luominen voidaan nähdä sellaiset, että se kuuluu täh- tällaiseen oikeusperustaan, mutta pelkäänpä, että ei mitään muutakaan ole, joten yritetään nyt laajasti tulkita tätä artiklaa sopimuksessa Euroopan unionin toimimisesta. Ja annetaan sitten tuomioista tätä arvioida. En ole varma, että Euroopan tuomioistuin tulee pitämään tätä oikeusperustaa riittävänä oikeusperustana. Ehkä tämä on sellainen tapaus, jossa perussopimusten tarkistusta, uudistamista kipeästi tarvitaan, jotta perussopimuksiin saadaan mukaan, ei vain sitä, mitä tehdään talouspolitiikan ohjauksen ja hallinnon yhteydessä ja rakoituspalvelujen kohdalla eu vaan pyritään myös kulkemaan tähän suuntaan niin, että voidaan tehdä vielä muita päätöksiä. Mitä tulee Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooliin, en voisi olla enempää samaa mieltä kuin se, mitä herra Duff sanoi, että täytyy saada aikaan selkeä ero, mikä meidän parlamentillamme ja kansallisilla parlamenteilla on ja niiden rooleilla. Jos on kyseessä uusi EU-instituutio, silloin tavallaan äh, tahon johto, joka on riippuvainen lainsäädäntöviranomaisista, sen pitäisi olla vastuussa parlamentille eikä kansallisille parlamenteille. EU-toimielimet eivät ole, eikä niiden pitäisikään olla tilivelvollisia kansallis- kansallisille parlamenteille. Kansallisilla parlamenteilla on oma roolinsa perussopimusten mukaisesti, erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaan tultua. Niillä on oikeus saada tietoa. Niiden ehdotukset pitäisi ottaa huomioon, mutta Tämä on oma asiansa. Ja sitten toinen asia on tämä tilivelvollisuuspuoli, vastuuvelvollisuuspuoli. Ja mielestäni tämä ei nyt kuulu tässä yhteydessä kansallisen parlamentin tukisin selkeää eroa Euroopan parlamentin roolin ja toisaalta kansallisten parlamenttien roolin välillä. Mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, kun nimitetään tai erotetaan kriisin neuvoston jäseniä, niin minäkin olen samaa mieltä siitä, että tästä tämä pitäisi olla symmetrinen. Euroopan parlamentilla sama rooli, mitä tulee nimityksiin kuin erotuksiinkin. Ja sitten käsite hyväksynnästä verrattuna on, hyväksymismenetystä on korkeampi kuin kuuleminen. Eihän tässä puhuta siitä, että annetaan lupa neuvostolle nimittää, vaan tämä oikeus erottaa. Siksi olen tässä ihan samaa mieltä kollega Daffin kanssa. Sitten vielä lopuksi esittelen tässä aivan huippulaatuista työtä ja tätä, tästä häntä pitäisi kiittää. Ja siksi me tuemmekin yleisesti ottaen hänen lausuntoaan. della relatrice voglia... Sitten vielä valmistelija. Hän voi sitten ehkä vielä vastata näihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä, Le Brièvement, je voulais tout d'abord euh, remercier. Niin, ensinnäkin haluaisin lyhyesti kiittää kolme kollegaa, jotka käyttivät puheenvuoron. Kiittäisin heitä tästä yleisestä tuesta tälle lausuntoluonnokselle. Ja sanoisin, että olen täysin samaa mieltä heidän näkemyksistään, ainakin siitä, mistä Moreira ja Dart puhuivat. Eli meillä on vielä edessämme paljon työtä, kun etenemme tällä tiellä ja rakennamme pankkiliittoa, joka on nimensä arvoinen. Ja selkeästikin, kun tänään äänestetään tästä lausunnosta, niin me hiukan viemme tätä projektia eteenpäin. Eli tämä työ on vasta kuitenkin alkuvaiheessa. Bene, la No niin, keskustelu päättyi. Ei kun Daf haluakin vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, pahoittelut, että vielä tässä pyysin puheenvuoroa. Mutta haluaisin vielä puhua tästä oikeusperustasta koko ehdotuksen osalta. Saksan hallitus, ainakin niin pitkälti kuin minä olen ymmärtänyt, on vaatinut, että mekin, että käyttäisimme artiklaa 352, korvaisimme sillä siis 114. Mielestäni herra Morera tässä viittasi siihen, että jos me jatkamme tämän asetuksen kanssa tässä muodossaan, niin se on ainoastaan ensimmäinen askel kohti kunnollista, jota voitaisiin kutsua tuollaiseksi federalistiseksi kriisinratkaisumekanismiksi. Ja pian, luultavasti ennemmin kuin myöhemmin, oikeusperustaa täytyy muuttaa, jotta voidaan säännöstellä tätä koko asiaa. Yhteisen kriisin ratkaisumekanismin perustaminen on hyvin laaja siirto, missä valtiot siirtävät toimivaltuuksiaan EUlle. Ja jos tarkoituksena on saada sellainen aikaiseksi Lissabonin sopimuksen rajoitusten alla, niin se on tehtävä, joka on kyllä tilapäisenä toimenpiteenä ok, mutta se ei ole mikään kestävä pohja näin tärkeälle finanssipoliittiselle integraatiolle. Kiitos. Allora, non resta che attendere. No niin. Meillä on nyt vielä tässä neljä minuuttia aikaa ennen äänestyksiä ja toivotaan, että muita kollegoita saapuu vielä paikalle. Eli pidämme nyt sitten viiden minuutin tauon. Chairman, I... Puheenjohtaja, voisimmekohan vähän tässä edistyä asiassa? In effetti possiamo cominciare, come chiede il collega Duff, a votare. No niin, voisimme sitten alkaa äänestää. Eli yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa. Eli Tarkoitus 58 puolesta vastaan hylätty. Se siitä äänestettiin jo. Sitten Siis haluatteko käyttää puheenvuoron muista tarkistuksista? Ai, te äänestit tyhjää siis. Jaa. Niin. Yksi. Sitten 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja yksi tyhjää ääni. Niin. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjää. 62 puolesta vastaan tyhjää. Yksi puolesta. Eh, eh, por favor, presidente, ah, porque es perceptivo Eh, Puheenjohtaja. Tässä tuli virhe äänestyksessä, äänestystuloksessa. Te ette mainneet tätä. Grazie, mi ricorda un dovere eh, ineludibile. Niin, tässä tosiaan pieni moka kävi. Vaikka tulos oli aika selvä, mutta tähän mennessä kaikki Scholzin tarkistukset on hylätty paitsi sitten tämä viimeinen. Sono stati tutti respinti con l'astensione del collega Scholz, salvo su un voto che invece dà il parere favorevole. Niin, siis tähän viimeiseen tuli ensimmäinen puoltoääni. Sitten 63 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistukset 90, 11 ja 12. Ne ovat tarkistuksia, joista ei äänestetä. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Siis täytyy nyt toistaa, tämä oli vähän epäselvempi. Eli tarkistus 16, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 66. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 17 ja 18 Eli äänestetään niistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 67. Siis nämä kaksi osaa raukeavat, eli tästä ei äänestetäkään. Eli tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 ei tarvitse äänestää. Sitten tarkistus 21. Se täydentää tarkistusta 25. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai mitä? Siis sanoiko joku jotain? Molemmat hyväksyttiin 21 ja 25. Eh, siis 25 äänestettiin yhdessä 21 kanssa. Sitten 22 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 23 ja 24 ei tarvitse äänestää. Ne liittyvät vähän artikloiden numeroihin ja niin edelleen, ei niistä äänestetä. 25 jo menikin läpi. Sitten tarkistus 26 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 ei taaskaan äänestetä liittyvät näin numeroiden muuttamiseen, eli siitä äänestä. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29. Eli tässä samassa yhteydessä äänestetään myöskin tarkistuksista 33 ja 37 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nämä kolme tarkistusta on hyväksytty. Kolmekymmentä, 31, 32 ovat näitä korjauksia, niistä ei äänestetä. 33 jo hyväksyttiin. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 35 taaskaan ei äänestetä. 36. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 on jo hyväksytty. Sitten 68 raukeaa koska 37 hyväksyttiin. 38 ei äänestetä. Sitten tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 70 raukeaa, koska 71 hyväksyttiin. Niin 71 ja 72 olivat siis identtisiä, ne hyväksyttiin. Niin, olkaa hyvä. Pahoittelut puheenjohtaja. Kuten kerroin tuossa, kun puhuin, niin ne eivät ole identtisiä. Vaan 71 hoidettiin hyvin 72, 70 ja 39 ne raukeavat. Nyt sitten siirrymme 41. Kiitoksia. Eli tässä on merkattu, että 71 ja 72 ovat identtiset, mutta sanoitte, että ne eivät ole identtiset, mutta 72 tosiaan sitten raukesi. Eli seuraavaksi sitten tarkistus 41, koska 40 jää sitä. Eli tarkistus 41 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 73 Siis en nyt oikein ymmärrä oikeasti. Täytyy nyt kysyä sihteeriltä apua. Siis tässä on merkattu, että ne no, ovat identtiset, kun toinen raukeaa. Siis... Sì, lo so, eh, eh, Scusi, se la même chose. Se non moi, ci suis allé a lire, sono andato a leggere gli, eh, gli emendamenti ora da, da ora. Se... 73 42 identtiset. del 74, Niin suokaa anteeksi. 42. Siis 73 ja 42, siis eivätkö ne ole identtiset? Comunque, non cambia la sostanza, eh? No ei se nyt muuta tätä asiaa. Eli ensin 73. Äänestämme siitä. No, DAF vielä. Puheenjohtaja, haluaisin vetää pois 73. Selvä. Eli 73 on vedetty pois, eli äänestämme tarkistuksesta 42. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45-46, niistä ei äänestetä. 47 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan on vedetty pois. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 ei kun anteeksi. Siis vielä 52. Tarkistus 52. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Viisikymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjääniä. Eli kiitokset Le Gripille hänen tekemästään työstä. Ja näin äänestys päättyy ja voimme siirtyä muihin asioihin. Eli sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kollega Messerschmidt nyt ei näytä olevan paikalla. Eli Ehkä kollega Rangel voisi suostua siihen, että käsittelemme jo nyt hänen mietintöään Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano Euroopan parlamentin osalta. Tämä on oma mietintö. Ja tämähän oli merkattu huomiseksi, mutta kuten kokouksen alussa todettiin, niin sanon, että voisimme ehkä siirtää tämän tälle iltapäivälle, koska meillä on aikaa, koska kollega Rangel nyt on paikalla. Hän on paneutunut tähän aiheeseen ja hän on valmistellut tästä sitten kuulemisen, joka järjestetään 20. tammikuuta. Eli esittelijä Rangel saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh. Sr. Presidente, muito obrigado. Eh, eu eh, vou fazer a minha apresentação. Kiitoksia. Haluaisin nyt tässä käydä läpi tämän aiheen. Minä käytän nyt tilaisuuden hyväkseni eh, kertoakseni teille tästä aiheesta portugalin kielellä ja tämä saattaisi kestää puolisenkin tuntia verrattuna siihen, mitä olin valmistellut. Joten ensinnäkin, niin kuin varmasti kaikki tietävät, se mistä implisiittisesti sovittiin eri koordinaattoreiden kesken ryhmissä, on se, että tämä mietintö, joka käsittelee Euroopan parlamenttia ja Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa. Tässä nyt en puhu kaikista aihepiireistä, koska se on mahdotonta. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin toimijoiden välistä sopimuksesta, niin tarkoituksena oli nyt kertoa tästä. Me pääsimme siitä sopuun ja halusimme kertoa, että kollegamme herra Lamassur käsittelisi suhteita neuvostoon, koska hänellä on eniten tietoa siitä. Ja sitten yleisemmällä tasolla Tcheskovski ja Gualteri käsittelee eri hallinnon tasoja Euroopan unionissa – ja myöhemmässä vaiheessa sitten ehkä saada myöskin raportti kansallista parlamenteista. Mutta minä käsittelen tässä nyt Lissabonin sopimusta ja Euroopan parlamentin roolia siinä. Tästä me periaatteessa pääsimme sopuun, vaikka tätä ehkä saatetaankin muuttaa myöhemmin, mikäli päätämme toisella tavoin. Mutta periaatteessa minä keskityn siis Euroopan parlamentin suhteisiin komissioon. No, ensimmäinen asia, johon kiinnittää huomiota, on se, että kirjassa, tai kun ajatellaan Lissabonin sopimuksen kirjanta, niin se ei ole kovinkaan kunnianhimoinen, kun ajatellaan parlamentin roolia komission nähden, mutta parlamentti on saanut poliittista eh, perustuslaista voimaa Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen. Parlamentilla on tiettyjä asioita tiettyjä toimia, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen. Ja jos se nyt toteuttaa niitä täysmittaisesti, niin parlamentin rooli on parantunut. Kriisin puitteissa Euroopan komissio ja neuvosto pyrkivät tietysti maksimoimaan omaa tilannettaan ja komissio on todellakin ollut välittäjän roolissa. Parlamentti oli ikään kuin eri trendien välimaastossa. Ensinnäkin roolin kasvaminen Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja neuvoston lähetys, lähestymistapa ja tulkinta Lissabonin sopimuksesta, joka oli hyvin erilainen. Ja tällaisessa roolissa parlamentti tällä hetkellä on. Tämä on ikään kuin ideolo, ideologinen poliittinen tausta tässä mietinnössä ja se liittyy myöskin niihin ehdotuksiin, joita teen tässä mietinnössä. Haluaisin nyt kertoa komission puolelta tulleista käytännön uutuuksista. Puheenjohtajan täytyy ottaa huomioon parlamenttivaalien tulokset ja parlamentin täytyy vaalia ehdokkaat. Me emme ainoastaan hyväksy enää. Tämän lisäksi tapahtui myöskin merkittävä muutos, eli mahdollisuus erottaa komissio vuodesta 1979 on ollut koko joukko hyväksyttyjä mietintöjä, joissa on todettu, että ajan myötä komission roolia on, jotta voitaisiin parantaa tehokkuutta ja sitä, miten asiat toimivat. Tämä täytyisi tasapainottaa vuosien saatossa. Oli koko joukko kansanäänestyksiä, esimerkiksi Irlannissa suoritettu kansanäänestys, jossa päätettiin muuttaa komission kokoonpanoa. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi rotaatiojärjestelmä, mutta myöskin poliittinen järjestelmä. Tämä ajatus hylättiin neuvostossa. Pyrkivät keskipitkällä aikavälillä äh, saamaan irlantilaiset suopeiksi. Ja sitten olemme siinä tilanteessa, missä olemme tällä hetkellä. Eli tämä oli nyt se, missä mentiin taaksepäin. Oli kaksi merkittävää muutosta liittyen siihen, miten komissio toimii. On selvää, että komissio on kyllä menettänyt hiukan valtaa. Tämä on huono asia, kun ajatellaan federalistiselta kannalta tai integraation kannalta – jos otetaan lähestymistapa, jossa halutaan vahvistaa Euroopan unionin integraatiota, tämä on täysin selvää, mutta meidän täytyy analysoida tällä haavaa se, miten komissio nimitetään tai muodostetaan, koska me saa unohtaa, että Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli tässä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Meillä on avainrooli, ja tätä asiaa meidän täytyy tarkastella yksityiskohtaisemmin vaalien jälkeen. Meidän täytyy myöskin testata uutta järjestelmää touko-kesäkuusta eteenpäin, joten tämä, tämä on ikään kuin parlamentin voimavarojen avaintesti. En tiedä, mikä tämä painoarvo todella on, mutta se tasapaino, jonka voimme saada aikaiseksi, on melko myönteinen. Eurooppalaiset poliiset puolueet ovat nyt nimittäneet ehdokkaita komission puheenjohtajaksi ennen vaaleja. Me tiedämme, että meillä on 2012 parlamentin päätöslausema, jossa todetaan, että komission jäsenet täytyy valita sellaisten, sellaista puitteista, joka on demokraattisella pohjalla, ja tämä vahvistaa demokraattisesta eh, legitiimisyyttä komissiossa – jos komission jäseniä ei ehdoteta ennen vaaleja, tämä tarkoittaa neuvostolle enemmän liikkumavaraa ja valinnanvapautta, ja se vahvistaisi demokraattista prosessia, mutta ainoastaan välillisesti komission puheenjohtajan kautta. Tämän järjestelmän osalta näemme myöskin, että tietyt komission jäsenet myöskin ikään kuin osallistuvat eurooppalaisiin parlamenttivaaleihin. Tämä on myönteinen ja erittäin tervetullut elementti. Vaikkakin tämä on hiukan samankaltaisen logiikan mukaisesti toteutunut, eli se on hiukan tällainen paraperustuslainen toimenpide, jonka avulla pyritään vahvistamaan demokraattista legitiimisyyttä. Koska me nyt puhumme demokraattisesta oikeutuksesta komissiolle. Monet ajattelevat, että sitä voitaisiin vahvistaa edelleen. En kyllä tiedä tarkkaan, miten se voitaisiin tehdä, mutta ehkäpä se on hyvä syy meille käydä tätä keskustelua. Monet puhuvat siitä, että pitäisi vähentää komission painoarvoa ja merkitystä, mutta jos tarkoituksemme on vahvistaa komission roolia tai sen tapaa toimia, niin sille täytyy antaa enemmän demokraattista oikeutusta. Tämä on asia, josta meidän tulisi keskustella seuraavan kerran, kun sopimuksia päivitetään. Mutta kun ajatellaan tämänhetkisiä sopimuksia, perustamissopimuksia, ja kun olemme kuulleet, mitä on puhuttu Euroopan instituutioiden käytävillä ja takahuoneissa, niin kyllä tässä on mahdollista päästä eteenpäin ja me voimme myöskin tasoittaa tietä näille parannuksille. Olemme kuulleet joitakin myönteisiä ehdotuksia parlamentin roolin vahvistamiseksi komission nimittämisessä esimerkiksi, että parlamentilla pitäisi saada aikaiseksi enemmistö komission valitsemiseksi. Tämä on mahdollinen askel eteenpäin ja että myöskin vahvistetaan parlamentin ja komission välistä suhdetta. Kuitenkin on tärkeää painottaa, että on monia tapoja tehdä tämä. On eräs ehdotus, joka on mielenkiintoinen ja jota voitaisiin yksityiskosmin tutkia. Esimerkiksi vaadittaisiin enemmistö kaikista parlamentin jäsenistä, jotta voitaisiin muuttaa komission kokoonpanoa ei vaadittaisi ainoastaan enemmistöä, vaan kahden kolmanneksen enemmistöä. Se, että järjestelmää muutetaan, jotta voidaan varmistaa, että yksinkertainen enemmistö olisi riittävä, jotta saataisiin aikaisemmin todellinen muutos komissiossa. Tämä on yksi tätä monen tien lähestymistapaa. Se tarkastelee komission parlamentin suhdetta eri näkökulmista, mutta tämä on avainkysymys järjestelmän mukaisesti parlamentti voisi olla antamatta luottamuslausetta yhdelle komission jäsenelle, ja tämä mahdollisesti antaisi parlamentille mahdollisuuden kaataa koko komissio. Minä vastustaisin tätä, va, vastustaisin tätä yksittäistä epäluottamuslausetta. Vastustan sitä täysin ja haluan kertoa miksi koska se on puitesopimuksen ja neuvottelujen vastainen. Tämä meidän täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy ottaa huomioon parlamentin heikkoudet jossain määrin. Joskus parlamentilla on sellainen rooli, että toteamme, että meidän pitäisi olla mukana kansainvälisissä neuvotteluissa ikään kuin olisimme sellaisia itse kansainvälisiä neuvottelijoita. Ei ole olla mitään kansainvälistä hallitusta, missä parlamentin jäsenet olisivat mukana kansallisissa, kansainvälisissä neuvotteluissa. Tämä ei tapahtunut, voivat antaa hyväksyntävänsä tai eivät kansanäänestyksessä, mutta ne eivät ole neuvotteluissa mukana, enkä nyt näe, että tämä auttaisi asioita. Ihmiset aina sanovat, että meidän pitäisi olla mukana kansainvälisissä neuvotteluissa. Tämä on kyllä kummallista, koska missään jäsenvaltiossa parlamentin jäsenet eivät ota osaa neuvotteluihin itse. He voisivat osallistua pienessä ryhmässä parlamentin mandaatin mukaisesti, mutta he eivät kaikki ole mukana näissä neuvotteluissa. He kyllä ovat mukana ratifioinnin kautta. Eli me Euroopan parlamentissa me sekoitamme kaiken. Ei ole mitään järkeä, että me parlamentissa päätämme tarkkaan, kuka on komissiossa tai hallituksessa mukana. Tämä on etuoikeus, joka kuuluisi komission puheenjohtajalle. Jos nyt istumme täällä ja sanomme, että äh, meillä voisi olla äh, toisen näköinen hallitus. Mielestäni tämä nyt ei ole järkevää. Jos nyt olisi tuollainen hallitus, missä parlamentti päättäisi, kuka on hallituksessa ja kuka ei, niin sitten joudutaan ongelmiin. Jos parlamentti päättää, kuka on hallituksessa ja kuka ei, niin parlamentti kyllä tässä nyt sitten kadottaa näköpiiristään kokonaan se, mitä komissio tekee. Ja kaikkein paradigmaattisin malli tässä on brittimalli, joka on kabinettivetoinen lähestymistapa, kun ajatellaan tuollaista parlamenttivetoista lähestymistapaa. Tässä on erilaista monitorointia. Meidän ei pitäisi keskustella tästä kaikesta täällä. Meillä on suhteellinen edustus, eikä esimerkiksi sellainen järjestelmä kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tämä on melko sirpaloitunut lähestymistapa, mutta haluaisin ainoastaan näyttää, näiden esimerkkien kautta, että minun mielestäni tämä kaltainen lähestymistapa vesittäisi tuon täytäntöönpanovallan. Se, mitä me voimme tehdä, on kyllä valvoa demokraattisesti komissioita ja tämä absoluuttisen enemmistön rooli tai sääntö on hyvä. Meillä ei pitäisi olla mitään suoraa vaikutusvaltaa komission jokapäiväiseen työhön tai se, että meillä olisi epäluottamuslause komission jäseniä vastaan olemassa. Tämä saattaisi johtaa siihen, että pyrkisimme vaikuttamaan liikaa komission toimintaan. On yksi asia valvoa ja toinen on sitten se, että pyritään pääsemään eron komission jäsenistä. Haluaisin osoittaa, että yksi ongelmista, joka meillä on tällä hetkellä, on ongelma, missä kansallisten parlamenttien jäsenet sekaantuvat kansainvälisiin ja eurooppalaisiin neuvotteluihin. Esimerkiksi Angela Merkel keskeytti neuvottelut Kankunissa ja meni takaisin Bundestagiin liittopäiviin puhumaan. Ja tämä sitten keskeytti koko prosessin, eli hallitukset ovat sellaisia, että niitä kansalliset parlamentit valvovat täysin. Kukaan ei voita tämänkaltaisissa neuvotteluissa, joten hallituksen täytyy sillä täytyy olla tiettyä äh, valtaa omalla alueellaan. Usein meillä ei ole riittävästi tietoa tässä toimivaltuuksien jakamisessa, joten meidän täytyy katsoa kyllä komission ja parlamentin toimivaltuuksia ja pyrkiä parattamaan tätä. Euroopan parlamentin tulisi kyllä pystyä valvomaan, tätä voitaisiin kasvattaa ja ehkä myöskin lainsäädäntövaltaa voitaisiin ja aloitevaltaa voitaisiin kasvattaa, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan olla mikään hallitus, missä täysistunto päättäisi kaikista lainsäädäntökysymyksistä. Jos nyt ajatellaan tätä autonomista puolta täytäntöönpanossa, niin olisi mielenkiintoista katsoa, mikä hylättiin perustuslaillisessa sopimuksessa, eli se tapa, miten komission puheenjohtaja valitsee komissionsa. Mielestäni olisi hyvä ottaa tämä ajatus takaisin. Eli se, että komission puheenjohtaja pyytää jokaista jäsenvaltion nimeämään kolme ehdokasta ja sitten puheenjohtaja valitsee näistä. Miksi? No ensinnäkin näin saataisiin, saataisiin sukupuolten välistä tasapainoa. Sehän on meille tärkeää. Jäsenvaltiot joutuisivat valitsemaan kandidaatteja molemmasta sukupuolesta. Tämä, tällä voitaisiin tätä ongelmaa lähestyä. Ja sitten myöskin saataisiin aikaa parempaa salkkujen koordinointia. Ajatellaanpa, että komission puheenjohtaja jakaa salkut perustuen niiden eh, ihmisten eh, kompetensseihin, jotka on valittu. Eli komission on vaikea näitä salkkuja jakaa ilman tätä ja se helpottaisi myöskin sitä koordinointia, jota tarvitaan salkkujen jakamiseen. Yksi tapa, joka meillä on käytössämme, joka on kyllä riskialtios, on se, että lisätään parlamentaarista lähestymistä. vaan no, Mitä tarkoitan sillä? Se, että vahvistettaisiin poliittista kapasiteettia, mikä eurooppalaisilla puolueilla on komission puheenjohtajan, puheenjohtajaehdokkaiden nimittämiseksi. Ikään kuin brittimalli, missä komission jäsenet ikään kuin tulisivat parlamentista, heidät valittaisiin tästä elimestä, jotta heistä tulisi komission jäseniä, mutta että komissio saisi tietyn autonomian. Mielestäni tällaista yksittäistä epäluottamuslausemenettelyä ei pitäisi käyttää. Siinä liikaa puututtaisiin komission työhön. Antaisin komission puheenjohtajalle valinnan vapauden valita kolmesta jäsenvaltioiden esittämästä ehdokkaasta. Ja totta kai sitten voisimme myöskin luoda sellaisen määräyksen, jossa parlamentti, parlamentilla on kyllä tuo epäluottamuslause kapasiteetti kahden kolmanneksen enemmistöllä. Periaatteessa se, mistä nyt puhumme tässä, ei ole mikään epäluottamuslause, vaan se, että pyritään vaikuttamaan. Eli siis jos on erittäin vakava syy, niin parlamentti voi kokoontua ja sitten syöstä hallituksen vallasta niin sanotusti. Eli tästä yksinkertaisesta enemmistöstä liikuttaisiin kohti kahden kolmanneksen enemmistöä. Tämä oli se paranneltu versio. Ja se, mitä nyt teen tämän mallin kanssa, niin vertaan brittimallia ja Yhdysvaltain mallia keskenään. Jos nyt tarkastelemme brittimallia äh, aikaisemmalla vuosisadolla, se oli tämänkaltainen malli, mutta siinä vaadittiin yksinkertaista enemmistöä. Eli järjestelmästä tuli parlamentaalinen malli. Ikään kuin välineellistettiin tämä kysy, tämä järjestelmä Yhdysvalloissa sitten taas pidettiin tästä kahden kolmanneksen järjestelmästä kiinni. Oli, tästä tuli, tuli presidentillisempi malli. Mitkä nyt ovat sitten riskit tässä lähestymistavassa? Ensinnäkin me loisimme ikään kuin tällaisen komission ja parlamentin välisen akselin meillä olisi perustuslaillinen jatkumo komission ja parlamentin välillä, ja tämä tarkoittaisi sitä, että poliittisen, poliittisen ja perustuslaillisen puolin toinen puoli olisi, neu, olisi neuvosto, ja jos meillä nyt on huolenaiheita liittyen siihen, että on neuvoston kohdalla toimivaltuuksien kasvamista nähty Lissabonin sopimuksen täytäntöpanon jälkeen, niin tiedämme, että tämä johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on kriisi, ja josta, johon ei oltu valmistauduttu sopimuksissa, ja tämä on ö, hallitusten välisin metodeen hoideltu. Ja sitten toinen asia on se, että neuvosto on tulkinnut sopimuksia ikään kuin maksimalistisesti – tämä olisi voitu nähdä. Esimerkiksi itse, kun nyt katsoin puitesopimusta instituutioiden välillä, ja meidän piti jatkuvasti toistaa, että näin tätä ei ollut tarkoitettu ja me myöskin tulkitsimme Rooman sopimuksia, koska neuvosto meni tässä paljon pidemmälle kuin mistä sovittiin jos tämä suuri huolenaihe on edelleen olemassa liittyen neuvoston toimivaltuuksien kasvuun, niin neuvosto saattaa joutua konstitutionaaliseen konfliktiin näiden elinten välillä, jotka edustavat unionia. Eli kun ajatellaan tätä parlamentin ja neuvoston välistä akselia ja toisaalta ne elimet, jotka edustavat jäsenvaltioita, eli ministerineuvosto ja neuvosto kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden edustajana. Tämä saattaa luoda eräänlaisen juovan näiden kahden elimen väliin. En nyt halua totea, että tämä parantainen lähestymistapa olisi huono, vaan se saattaa aiheuttaa tietynlaista institutionaalista skitsofreniaa, koska on olemassa ne elimet, jotka edustavat jäsenvaltioiden etuja. Jäsenvaltioiden edustaminen unionin sisällä, niin he ovat ikään kuin eri ulottuvuudessa. Mutta kun nyt ajatellaan sitten tätä voimavarojen jakoa, niin äh, tämä olisi ikään kuin integraatiota edustava malli komission parlamentin välillä. No, mitä me nyt voisimme tehdä vaihtoehtona? Eli jos nyt mennään tätä parlamentaalista tietä, niin tiedämme, että täytäntöönpanijan autonomisuus on tässä tärkeintä ja sitä olen pyrkinyt painottamaan. Jos haluamme tämän toteutuvan, eli jos haluamme nyt kasvattaa komission toimivaltuuksia, tuoda myöskin neuvoston mukaan ja haluamme myöskin välttää tämän näkyvän juovan parlamentin ja neuvoston välillä. Me näemme sitä jopa tänä päivänä. Tämä juopa näiden välillä, jotka haluavat edustaa jäsenvaltioita ja niitä, jotka väittävät edustavansa jäsenvaltioiden eurooppalaisia etuja, no tästä nyt voisimme puhuakin yhdessä, niin tämän sijaan, että mennään kohti parlamentaarisempaa tietä, voisimme siirtyä kohti presidenttilähtöisempää tai puheenjohtajalähtöisempää lähestymistä, esimerkiksi komission puheenjohtaja – joka on puheenjohtajan omaisempi, presidentin omaisempi kuin mitä hän on nyt. Ja on tärkeää ottaa tämän mukaan, mutta se, mitä nyt haluan tässä teille antaa, on ikään kuin kuva, joka auttaa, koska on vaikea soveltaa näitä hallitusjärjestelmien malleja, jotka tunnemme jäsenvaltioistamme ja jopa ja käyttää niitä laajemmin niin kuin unioni, Euroopan unioni valtio, vaan se on joukko instituutioita. Jokaisella on poliittinen ja perustuslainen toimintatapa, joka on uniikki. Meillä ei ole tällaista kudelmaa, meillä ei ole taustaa, joka tekisi niistä ikään kuin yhtenäisen yhden yksikön. Haluaisin päästä takaisin näihin eri malleihin. Jos nyt tarkastelen unionin tätä hallitusmuotoista mallia ja parlamentin ja neuvoston välistä suhdetta, niin se mitä nyt siinä näen, ja ranskalaiset kollegat kyllä pitävät tässä, näen tällaisen puolipresidentillisen mallin, varsinkin kun komissio valitaan tai nimitetään mutta myöskin kun komission jäsenet nimitetään, neuvosto ja parlamentti ovat mukana tässä prosessissa – Neuvosto nimittää kandidaatin, mutta parlamentin täytyy hyväksyä hänet. Tämä on ikään kuin aikaisemmin monarkiossa oli. Esimerkiksi kun ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan perustuslaista monarkia, eli tässä on tämä korkein toimeenpaneva elin, joka on riippuvainen Euroopan parlamentista ja neuvostosta. Joten tämä kummallinen järjestelmä, mikä meillä on, tällainen puoliksi presidentillinen malli – komission puheenjohtaja ei ole valtion päämies, mutta neuvoston puheenjohtaja voisi olla ikään kuin tällainen yhteinen valtion päämies. Eli tämä on enemmän tällainen puolipresidentillinen malli kuin mitä nyt voisi olettaa. Aktiivinen tapa vaikuttaa on juuri tämä komissio. On, mehän kaikki tiedämme tämän. On varsin selvää, että juuri se, että komission pääjohtaja on neuvoston kokouksessa, sillä on vaikutusta ja useinhan me tiedämme, että komission puheenjohtaja osallistuu neuvoston kokouksiin joskus sen takia, että häntä kutsutaan paikalle tai että hän haluaa, mutta me kaikki tiedämme, että sillä on roolinsa ja se vaikuttaa neuvoston päätöksiin. Joten tietenkään tässä ei ole mitään uutta, mutta ei tämä ole ensimmäinen järjestelmä, jossa on tällainen kollegiaalinen puheenjohtajamalli. Kyproksessa on samantyyppinen malli, samoin Chilessä. Ei ihan sama, mutta varsin samantyyppinen kuitenkin. No niin, mitä sitten ajattelen, että tässä pitäisi olla aikaa? Meillä on vaihtoehto puheenjohtajamaalle ja presidenttimaalle voimme myös valita suoraan komission puheenjohtajan tällaisen vaihtoehdon mukaisesti. Jos suorat vaalit pidettäisiin komission puheenjohtajan kohdalla, silloin tällainen malli jota ajattelen, että on siis ehdokas ehdotettu eurooppalaisten puolueiden toimesta siis komission puheenjohtajaksi. Ja jos olisi siis suoraan valittu puheenjohtaja komissiossa, silloin hän edustaisi enemmän koko järjestelmää, eikä olisikaan tällainen järjestelmä, jossa vain ehdokkaita esittää eri maista. Tämä tulee olemaan äärimmäisen hankala tilanne, jos komission puheenjohtaja valitaan suoraan. Silloin olisi äärimmäisen vaikeaa Euroopan parlamentissa äh, erottaa häntä. Tämä olisi aivan mahdoton kuvio. En nyt ole ihan varma näistä äh, faktoista, mutta Israelissa mm, presidentti valitaan suoraan ja parlamentin enemmistö voi hänet erottaa. Se oli täydellinen katastrofi näin tehdä. En usko, että meidän pitäisi toimia tällaisen mallin mukaan. Jos me suoraan valitsemme komission puheenjohtajan, meidän pitää silloin hyväksyä se, että silloin tämä olisi jokainen amerikkalaistyyppisempi malli. Mitä hyötyä tällaista sitten olisi? niin etuna olisi se, että neuvostolle, neuvostopalautteessa palautettaisiin todelliseen rooliin, se tavallaan edustaisi ylähuolta tässä järjestelmässä. On ihan selvä, että mikään Eurooppa-neuvosto ei pysty kilpailemaan eurooppalaisen pääministerin tai komission puheenjohtajan kanssa, joka on suoraan valittu. Ja tässä pitää olla varsin varovaisia muuten, koska tämä on yksi mahdollinen kombinaatio Meillä ei voi olla komission puheenjohtaja, mutta meillä voisi olla neuvoston puheenjohtaja tai presidentti. Tämä on varsin erilainen järjestelmä taas. Ja siihen, siihen liittyy monia ongelmia. Miten voisi olla vaikka EUn valittu pääministeri neuvostossa, joka jo on myös Ranskan presidentti? Eihän tällainen olisi mahdollista, että tämä olisi vähän folkloristista toimintaa, eikä näin varmasti tule koskaan tapahtumaan, enkä usko, Tämä on vain karikatyyri, millä haluan osoittaa, että tämä ei ole ollenkaan mahdollinen järjestelmä käytännössä. Palaan nyt tähän päärakenteeseen. Jos komission puheenjohtaja valitaan suoraan, niin tietysti sillä olisi kaksi seurausta, varsin kiinnostavaa. Ensimmäinen seuraus tässä järjestelmässä parlamentilla ei olisi mahdollista sitä epäluottamuslauselmaa, jolla se voisi erottaa komission. Ja toinen seuraus olisi siinä, että neuvoston, neuvosta tehtäisiin ylähuone tavallaan ja asteittain sitten sen poliittinen rooli vähenisi ajan kuluessa. Onko lainsäädännön elin? Euroopan parlamentilla olisi kaikkein tärkein lainsäädäntövalta, eihän tämä ole mitään uutta, senaatti USAssa. Sillähän on enemmän toimivaltuuksia, mitä tulee lainsäädäntöön, kuin kongressilla on huoneella. Joskus senaatilla on enemmän toimivaltuuksia, mutta ei tämä nyt ole tässä niinkään relevanttia. Nämä vaikutukset huomaa, kun nimitetään presidentiksi tai nimetetään kirkkojen päämiehiä USAssa. Joissakin tapauksissa senaatilla on enemmän toimivaltuuksia. Siinä onkin järkeä, että näin on suhteessa kongressiin tai edustajanhuoneeseen. En usko kuitenkaan, että tämä välttämättä tarkoittaa sitä, että joitakin seurauksia syntyy. Ei tämä välttämättä esimerkiksi tarkoita sitä, että neuvostolta otettaisiin kaikki toimivaltuudet vallan pois, jos nyt kukaan kuuntelee neuvostosta mutta aikanaan neuvostosta tulisi vähän niin kuin joku ylähuone, ja se olisi kaikkein johdonmukaisin tapa toimia, jos me valitsemme tämän parlamentaarisen mallin. Henkilökohtaisesti puhuen se, että voidaan eh, ihanne yksin esittämistä eh, epäluottamuslausista ei ole niin häiritsevä, koska se on näin jäykkä erotus parlamentin ja komission välillä muuton en pidä tätä parhaan <laughs> hyvänä, mutta jos näin olisi, niin silloin tämä olisi niin paha juttu parlamentille, että se voi puuttua komission toimintaan ja esittää epäluottamuslauseita yksittäisiä komissaareja kohtaan. Pitäisi kuitenkin sanoa, että yksi tärkeä asia, joka tässä pitäisi taata, ja meidän pitää sitten tarkastella, onko tämä sellainen asia, minkä parlamentti tai sitten neuvosto hoitaisi. Mutta kuitenkin komissaarien nimitykset pitäisi tietysti alistaa kuulemisprosessille ja valvonut, että tämä on jo olemassa. Näin tapahtuu jo 2004. Italian komissaari hylätti hylättiin. 2009 oli taas tällainen pulkarilainen komissaari, joka, ehdokas, joka hylättiin, eikä ollut kyseessä mikään epäluottamuslause, vaan kuuleminen. Ja sen yhteydessä päätettiin, että äh, jos taas, ja siksi heidän hyväksytty. Jos me valitsemme tällaisen presidentinomaisemman mallin, silloin epäluottamuslause olisi niin huono asia, erityisesti kun ajatellaan niitä, jotka ovat sitä mieltä, että nämä ovat erittäin tärkeitä, nämä epäluottamuslauseet, että tämä olisi niinkään huono asia tässä tapauksessa. Tietysti se, että siirrytään tällaiseen presidenttijohtaiseen malliin, heikentäisi neuvostoa ja jossakin määrin heikentää parlamenttiakin. Mutta aivan rehellisesti sanottuna mielestäni näin asiat nyt ovat. Haluaisin vielä ottaa esille yhden asian. Mainitsin sen jo lyhyesti, mutta menisin nyt hiukan enemmän yksityiskohtaisuuksiin. perustuslailliset suhteet komission ja parlamentin välillä ovat tässä tärkeitä. Ja huomatkaa sana konstitutionaalinen perustuslaillinen. Jos katsotaan asiaa ulkopuolelta, niin tämä hallintojärjestelmien typologia, joka on olemassa perustuslaillisessa lainsäädännössä yleensä, jos tarkastellaan komission eh, suljettujen ovin rakennetta, niin silloin meidän pitäisi antaa enemmän vapauksia komission puheenjohtajalle valita komi- yksittäisiä komissaareja. Ja tämä on sellainen asia, joka voitaisiin saavuttaa aika helpostikin, jos komission puheenjohtaja saisi valita vaikka kolme ryhmästä. Mutta sitten täällä liittyy toinenkin huolestuttava asia, siis joka minua kovasti huolestuttaa. Sitä tämä mainitaan kaikessa tähän asiaan liittyvässä kirjallisuudessa myös vuodesta 79 mainitsin tämän kriittisen päivämäärän tai ajanjakson nimittäin liian suuri komission koko. Mitä tällä tarkoitan? On erittäin vaikea saada tällaista joustavaa hallintoa, joka voi tehokkaasti hallinnoida, jos on 28 komissaaria siellä istumassa. Mitä tällä hetkellä näemme, mielenkiintoista kyllä, on, että komission jäsenet komissiossa, tai heillä on tällaisia salkkuja tai toiminta-aloja, toiminta-aloja jotka ovat var- jättimäisiä, kun taas jotkut muut komissaarit, heidän salkkunsa saattaakin olla suurin piirtein typötyhjä sisällön suhteen. Tämä jo sinällään luo hiukan epämukavuuden tunnetta jäsenvaltioiden parissa. No mikä tässä sitten ongelmana? tavallaan irlantilainen ohjelma, ongelma, viittaan kansanäänestykseen. Jos tällainen ongelma syntyy 28 komissarin kohdalla, miten tilannetta voidaan parantaa, miten voidaan tehokkuutta parantaa, ja yrittää saada aikaan jäsenvaltioiden kesken tasa-arvo lopulta. Tämä on ehkä aika kunnianhimoinen, rohkeakin ajatus, ehkä vaikea ymmärtää nimittäin minä kutsuisin tätä tasapainoiseksi ratkaisuksi ongelmalle siis tämä komission tehottomuusongelma. Ratkaisu minun mielestä olisi siinä, että tarkastelemme Lissabonin sopimusta, katsomme kahden kolmasosan hyväksymisastetta ja toteamme, että kaikilla jäsenvaltioilla pitää olla komissaarinsa. Kuitenkin komission virkakaudella on sellaisia komissaarioilla, joilla ei ole salkkua. Yhdellä kolmasosalla on salkkua ja kahdella kolmasosalla ei ole salkkua. Tämä olisi täysin Lissabonin eh, hengen mukaista. On kaksi kolmasosaa, joilla on salkku komission virkakaudella ja yllä kolmasosalla ei olisi. Ja tässä tämä kiertäisi sitten eli kausina näin saataisiin geopoliittinen tasapaino idän, lännen, pohjoisen, etelän, köyhien, rikkaiden, isojen, pienen maiden välillä. Ja tämä olisi hyvä cocktail. Tietysti on varsin vaikea tällaista listaa laatia, mutta olemme kyllä paljon vaikeimpiinkin pystyneet ryhtyä. Siis kaksi kolmasosaa komissaareista saavat salkun. Sitten kaksi kolmasosaa vain aktiivisesti tekisi työtä ja näin ollen parannettaisiin tehokkuutta. Olisi noin 18 komissaaria. Sehän ei nyt sekään ole mikään kovin kevyt rakenne, mutta kuitenkin paljon kevyempi kuin tämänhetkinen koneisto. Ja muilla olisi sitten paikkansa komission kokouksissa, mutta koska heillä ei ole mitään toimivaltuuksia tavallaan tai salkkua, niin heillä olisi aikaa pureutua asioihin hiukan syvällisemmin entre aspas, que não é aquilo que tem que ser tido aqui em consideração. Mas eu vou já... Näin heidänkin jäsenvaltioidensa intressit otettaisiin huomioon. josta paitsi tämä ei olekaan heidän suora roolinsa, mutta kannattaa kuitenkin mainita. Ne jäsenvaltiot, joiden komissaareilla, komissaareilla ei olisi salkkua, niin siltikin voisivat tulla kuulluksi silloin, kun päätöksiä tehdään koskien näitä maita. Näin me ajattelemme koskaan. Sopimuksessa todetaan, että komission pitää olla riippumaton, puolueeton ja vahva, koska jos se on varsin heikko, vaikka olisikin riippumaton, niin silloin komissiolla ei ole mitään merkittävää rooliakaan, joten me haluamme vastata tähän vaikeuteen, että komission valtuudet ovat heikentyneet mutta monet ihmiset eivät halua, että komissio saa mitään vahvempaa roolia, koska se ei ole tarpeeksi vahva ja monet ovat sitä mieltä, että se ei ole tarpeeksi puolueeton. Meillä on siis kaksi mahdollista. joko tällainen presidentti tai presidentiaalinen tai parlamentaarinen reitti, mutta tarkastellaan ensin komission sisäistä rakennetta ja kun sitä sitten tarkastellaan, mitä näemme, on tämä puolueettomuus ja riippumattomuus komissiossa. Se ei, tai nämä asiat tai, tai, tai tässä ei tavallaan ohiteta yksittäisen jäsenvaltioiden intressejä, vaan tavallaan otetaan kaikkien legitiimiset huomioon. Ne, jotka tietävät ja ovat kirjoittaneet puolueettomuudesta täytäntöönpanevissa elimissä, tietävät, että kun otetaan huomioon kaikkien edut ja intressit, niin silloin nämä tahot voivat olla riippumattomia. Näistä voidaan löytää tasapaino ja ottaa huomioon erilaiset kysymykset asianmukaisella tavalla. Jos on komissio, jossa on komissaareja, joita ei ole tätä salkkua, niin näin silloin voidaan tehdäkin. Jos meidän annetaan ymmärtää, että tähän voidaan vaikuttaa, niin komissio voi tutustua asiaan ja näin voidaan ratkaista mahdollisia ongelmia. Ja ne komissaarit, joilla ei ole salkkua, voivat sitten tehdä monia tehtäviä, jotka ovat tällaisia edustuksellisia, joihin komissaarien pitää ryhtyä. Komissiot tekevät kovasti työtä varsinaisten asioiden parissa, silti joutuvat vielä edustamaan komissiota. Tiedämme, että monet komission varapuheenjohtajat käyvät eri maissa. Heillä on monella, monenlaisia erilaisia rooleja, jotka eivät kuitenkaan mitenkään suoraan liity heidän toimialansa varsinaisesti, mutta heidän pitää kuitenkin hoitaa tällaista toimielimistä edustuksellisuutta ja reissata ympäri jäsenvaltioita EU-ssa. Ja kuitenkin tällaisen tehtävän ne komissaarit voisivat tehdä, joilla ei ole erityistä salkkua. Ja heillä olisi enemmän aikaa tavallaan moiseen. Tämä on yksi ehdotus edetä näissä kysymyksissä. Tehtäisiin siis ero komissaarien kesken, joilla on salkku ja niiden välillä ei ole. Ja ehkä vielä lopuksi, koska olen jo vähän aika pitkälle päässyt tässä esityksessä, niin haluaisin vielä tarttua pariin tekniseen kysymykseen, joihin todellakin nyt täytyy puuttua. Nämä makrotason kysymykset ovat todella kiinnostavia yleisesti ottaen tai on suurta merkitystä, niitä voidaan pitää hiukan tavallaan kiinnostavimpina, houkuttelevampina ja me keskitymme usein helposti näihin makrokysymyksiin, mutta totuus kuitenkin on, että on monia teknisiäkin kysymyksiä, jotka va- ovat näiden makrokysymysten taustalla ja jotka liittyvät ihan asian ytimeen toimivaltuudet parlamentin ja komission ja onkin kesken, jota neuvostoa emme kuitenkaan nyt tässä juuri tarkastele. Mutta itse asiassa nämä tekniset yksityiskohdat joskus ovat aivan asioiden ydintä, kun taas nämä makrokysymykset ovat jonkinlaisia trojan hevosia vain peittävät tavallaan näitä avainasioita, joilla on merkitystä. Yksi asia, jonka taisin jo mainita, mutta mielestäni meidän pitää tarkastella nyt uudestaan. Nimittäin se, asia, miten, tai se, miten komissio on sisäistänyt Euroopan parlamentin väliin tuloon kansainvälisessä neuvottelussa ja sen roolin. Aivan suoraan sanottuna minun mielestäni oh, tähän liittyy jotakin varsin selkeitä kysymyksiä. Euroopan parlamentin toimivalta hyväksyä tai hylätä neuvoteltuja sopimuksia, sitä ei kukaan kiistä. SWIFT SWIFT-kysymys oli hyvä e, esimerkki. On sitten eri mieltä tai samaa mieltä, niin ensimmäistä kertaa kun SWIFT-sopimus hylättiin, se oli hyvä esimerkki siitä, että parlamentti käyttää toimivaltuuksiaan ja hylkää sopimuksia, jotka on kuitenkin jo kansainvälisellä tasolla allekirjoitettu. Meidän pitää myös tarkastella sellaista ajatusta, että Parlamentissa jäsenet ovat sitä mieltä, että heidän pitäisi olla mukana kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa. Siis parlamentaarikkojen pitäisi olla mukana kaikissa eri vaiheissa kansainvälisiä neuvottelujen Minusta suoraan sanottuna tämä on väärin. Se, että on mukana seuraamassa, se on yksi asia, koska parlamentillahan on lopullinen päätösvalta siitä, hyväksytäänkö näitä neuvottelutuloksia vai ei. On siis tärkeää olla mukana tavallaan neuvottelussa, seurata niitä tarkkailijana, mutta en kuitenkaan ole sitä mieltä, että se mitä John Locke kuusui federatiiviseksi vallaksi teesissään, että niistä pitäisi ottaa tähän, tähän mukaan, jossa ei toimeenpaneva valta voisi neuvotella kansallisopimusta. Sillä se, että on oikeus hyväksyä ne tai ratifioida, niin se on ihan oma eri asiansa. Mitä tulee Schengenin, Schengen-kysymykseen, senkin kohdalla meidän pitää hyväksyä tai hylätä sopimuksia ja on yritetty sulkea parlamentista prosessista pois. Mutta SWIFT ja tämä ovat osoittaneet sen, miten parlamentti voi osallistua neuvotteluihin sivusta tai kauempaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan parlamentti että Euroopan parlamentti on osallistunut olemaan mukana tehokkaasti enemmän kuin mikään kansallinen parlamentti tällaisessa kysymyksessä. Mielestäni Euroopan parlamentti on onnistunut saamaan mielipiteensä läpi, vaikka se onkin epävirallista. Se kuitenkin pystyy enempään näissä kysymyksissä kuin kansalliset parlamentit. Sitä ei pidä kuitenkaan kyseenalaistaa, koska usein kansalliset parlamentit eivät juuri välitä siitä, mitä omien rajojen ulkopuolella tapahtuu, kun taas Euroopan parlamentti on mm, ylikansallinen parlamentti jo luonteeltaan ja siksi me keskitymme tällaisiin laajempiin kansainvälisiin sopimuksiin ulkomaailman kanssa ja siksi on ihan ymmärrettävää, että Euroopan parlamentti haluaa olla mukana. Ja nämä kansainvälisiä kysymyksiä, että valiokunnat ovatkin varsin kiireisiä parlamentissa. Mielestäni parlamentilla voi olla tällainen rehdin välittäjän rooli monissakin neuvottelussa, erityisesti jos neuvosto ja komissio ovat myös mukana. Sitten vielä kysymys siitä, kuinka sääntelemme kysymykset, jotka liittyvät toimintavälisiin sopimuksiin. Me olemme neuvotelleet puitesopimuksesta tämän vaalikauden alussa. Nyt meidän pitää sitten tietää, onko meillä aikasuunnitelma tällaisille toimintatavallisille sopimuksille, voidaanko asioita parantaa, pitäisikö järjestää komissaarien kuulemisia ja niin edelleen, mutta meidän pitää kuitenkin pitää kiinni se peruslinjoista. Onko tämä parlamentaarisempi lähestymistapa, presidenttivetoinen lähestymistapa, haluammeko vahvistaa komission puheenjohtajamallia vaiko emme. Joskus, jos me hyväksymme tällaisen presidenttivetoisen mallin, se tarkoittaisi sitä, oikeastaan tarvitsemme vahvempaa komissiota myös, mutta mielestäni on tärkeää, että pidämme tämän selvästi mielessämme. En usko, että neuvosto seuraisi meidän ajattelemaan tällaista puitesopimuksesta. Jos se tekisi, sehän olisi meille suuri saavutus, mutta Euroopan neuvosto kuitenkin pikemminkin haluaa näiden sopimusten vain raukeavan ja siksi ne ovat olleet varsin sitkeitä siellä ja kestäviä, kun on neuvoteltu puitesopimuksesta. Tiedämme myös sen, että oikeusasian valiokunta on kiinnittänyt tähän asiaan suurta huomiota. Mutta paljon joustovaraa on ollut, joskus on myös liikaa kiirehditty jopa parlamentissa. Ja on tehty tällaisia nopeita sopimuksia. Ensimmäinen esimerkiksi käsittelyn sopimukset, epäviralliset trilogit ja niin edelleen. Varsin usein Euroopan parlamentti on ylittänyt viralliset vaatimuksensa prosessissa ja yrittänyt saada tai ohittanut omat vaatimuksensa, että saisi aikaan nopean ratkaisun neuvoston tai komission kanssa ja on yrittänyt kiertää näitä virallisempia trilogireittejä. Ymmärrän kyllä, että minkä takia pidetään tätä pörssimallia niin eh, houkuttelevana, mutta olen kuitenkin huolissani siitä, mihin tällä oikein päädytään joskus. Kun ajatellaan sitä, miten lainsäädäntö etenee, niin ehkä voitaisiin ehkä voidaan siirtyä liian suureen epävirallisuuteen myös. Tiedän, että EU-ssa menee pitkää aika mitään kehittää, kun Koko rakennelma on niin monimutkainen, mutta mitä tulee saksalaiseen lainsäädäntömenettelyyn, siellä oli tällainen iso trendi vuonna 1994-1995 vuosina. Sen jälkeenkin pyrittiin äh, suuntautua tällä tavalla epävirallisesti. Ja se, mitä täällä teemme, on yritämme luoda perustuslaillista epävirallista lainsäädäntöprosessia yritetään pois näistä jalkamista rakenteista. Ja joskus tämä tarkoittaa sitä, että luovumme tavallaan valvontaoikeudestamme. Ja mielestäni tämä luo kyllä ongelmia ehkä. Kollegat eivät pidä tästä ajatuksesta, mutta pitäisi kovata jopa valiokunnilla täysistunto, esimerkiksi kun komissiot esittävät mietintöjään ja sitten mietintö hylätään täysin, niin sitten sanotaan, niin tämä hyväksyttiin valiokunnassa enemmistöllä ja usein tämä sitten on turha, turhautumisen syy kollegojen parissa. Ja valiokuntien päätösvalta yli täysistunnon on asia, joka mahdollisesti voisi johtaa meidät myös vaikeuksiin. Joten me tämän pitäisi olla mahdollisimman joustavia, mutta pitäisi pitää kiinni virallista prosesseista, jotta valvonnan, valvonta on oikealla tasolla. Vielä yksi asia. Meidän pitää uudelleen tarkastella kysymyksiä komissiolle. Komissio valittaa ihan oikeutetustakin siitä, että syntyy ongelmia silloin, kun me teemme sille kysymyksiä. Meillä on kollegoja eri valtuuskunnista, jotka esittävät satoja kysymyksinä tehtailevat niitä ja oikeastaan kysyvät aina ihan saman kysymyksen, mutta jokaisen jäsenvaltion kulmalta katsottuna, kanta katsottuna ja tämä, tässä halutaan vain lisätä tilastotietoja että jokaista jäsenvaltiota edustetaan kunnolla. Tämä maksaa kyllä paljon rahaa EUlle. Vastaukset jokaiseen yksittäiseen kysymykseen vastaavat 5 000, maksavat 5000 euroa. Vaikka on vähän tuskasta näin sanoa, mutta ehkä se, että kysymyksiä tehdään komissiolle, meidän pitäisi hiukan tässä jarruttaa kyselyintoamme. Se, että systemaattisesti käytetään komissiota näin on tällaista, tällaista pelaamista hiukan ja meidän pitäisi suhtautua hiukan kurinalaisemmin tähän. Ehkä pitäisi pyrkiä saamaan aikaan jonkinlainen herrasmiessopimus, että tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Tämä olisi mielestäni omien etujen mukaista. Vielä yksi juttu. Lainsäädäntöaloitteet. Tämä on ikuinen kysymys. Siitähän on puhuttu monissa yhteyksissä. Puitesopimus sai meidät eteenpäin kyllä huomattavasti, asiassa. Näin saatiin tiettyä vaikutusvaltaa ja aloiteoikeus, aloiteoikeus jopa ennen kuin komissio käyttää omaa aloiteoikeuttaan, mutta en usko, että on kuitenkaan parlamentin tehtävä lisätä omaa aloitekykyään äh, äh, ilman mitään rajoituksia. Ja tavallaan komissiokin on hiukan heikentynyt tämän takia. Mutta ajatus siitä, että lisättäisiin parlamentin lainsäädäntöaloiteoikeuksia ei välttämättä ole oikea tie. Ja olette oikeassa, kun sanotte, että komission heikko rooli, se on tavallaan jäänyt jumiin parlamentin ja neuvoston väliin, ei mitenkään auta tilannetta. Ja tietysti komissio olisi vieläkin heikompi, jos se jatkossakin on tässä tilanteessa sullut survottuna parlamentin neuvoston väliin, mutta jos voisimme parantaa tilannetta ja vahvistaa komission roolia, niin silloin meidän pitäisi ehkä sallia se, että se voi käyttää täysin lainsäädäntöaloiteoikeuttaan. Ja ehkä voisimme silloin heikentää omia aloiteoikeuksiamme vastaavalla tavalla. Edelleen mitä tulee toimivaltuuksien täytäntöönpanoon, tähän vahvistettiin Lissabonin myötä pitäisi tehdä ero täytäntöpaneen vai delegaatiosäädöstä välillä. Ei haluta mitään manipulaatiota. Se, mitä olemme nähneet suoraan sanottuna, on se, että järjestelmästi on väärin käytetty tätä välinettä neuvoston toimesta. Tarkoituksena tehdä parlamentin roolista vaikeampi ja sen valvontaa on pyritty vaikeuttamaan niin, että tällaiset delegoidut säädökset, täytäntöönpanon säädökset, niitä jatkuvasti fuusioidaan, niin kuin ne jatkuvasti vaatii. Há aqui as matérias de conteúdo político. Perusajatus on se, että meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, että delegoituja säädöksiä käsitellään. Sehän on poliittinen kysymys. Se on se, johon pitää keskittyä. Jos katsotaan vaikka Italian tai Saksan mallia, niin poliittisesti tärkeät kysymykset kulkevat parlamentin kautta, eikä niissä voi käyttää mitään delegoituja säädöksiä. Eli meidän pitää olla varovaisia, kun mietimme, mikä on keskeistä, ja käytämme sitä sitten kriteerinä, kun teemme eron täytäntöpanosäädösten ja delegoitujen säädösten välille. Mutta jos tehokkaammin valvotaan delegoituja säädöksiä, niin artiklan 190 nojalla – ja käytämme muita lausekkeita, joita on olemassa. Esimerkiksi se, että olisi sitovia sääntöjä perusasetuksessa, jossa määriteltäisiin, milloin komissio voi ja milloin se ei voi soveltaa delegoituja säädöksiä ja niin edelleen. Mielestäni Euroopan parlamentti ja muut tahot voisivat olla mukana, kun valmistellaan delegoituja säädöksiä. Ja tietysti kaikki nämä asiat ovat valtaivia. Kaikkia näitä ei pystytä nyt käsittelemään, mutta muistuttaisin vain tärkeimmistä huolenaiheistani. Ja nyt tehtäväni on kuunnella kollegoiden puheenvuoroja. Varmasti ne ovat kaikki hyödyllisiä. Ehkä olen jättänyt jotain pois, tai puhunut vähän liian lyhyesti jostain aiheesta. Ja ehkä voitte auttaa minua sitten miettimään, millä tavalla voimme toimia tulevaisuudessa, kun luon ensimmäisen veroksen tästä aiheesta. Kiitoksia. Siinä oli oikea oppitunti institutionaalisesta oikeudesta. Tässä tuli esiin hyvin monia puolia ongelmista, ja haluaisin kiittää nyt tästä. Ja sitten ensimmäisen puheenvuoron saa Duff. Well, I would like also to... Minäkin haluaisin kiittää Paul Rangelia ja myöskin tulkkeja hienosta työstä. Meidän on oltava varovaisia ja meidän tulisi pitää kiinni valiokunnan mandaatista. Eli Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano Euroopan parlamentin osalta. Se on tietysti laaja kysymys ja siihen liittyy monia kiintoisia perustuslaillisia kysymyksiä, jotka tulevat esiin. Esittelijä otti monet näistä asioista esiin, mutta jos me laadimme mietinnön, jota seuraava parlamentti hyödyntää kun lähdetään muuttamaan perussopimuksia, niin meidän pitää olla kyllä aika kurinalaisia. Eikä pidä unohtaa, että parlamentti on pystynyt hyvin hyötymään Lissabonin sopimuksesta ja yleisesti ottaen on käyttänyt uusia valtaoikeuksiaan hyvin. Ja jokseenkin menestyksekkäästi. No, komission nimittämisestä emme oikeastaan tiedä, millaisia vaikutuksia perussopimuksen vaikutuksella on komission puheenjohtajan valintamenettelyyn – ennen kuin sitä on kokeiltu käytännössä. Kyse ei ole vain poliittisten ryhmien ja poliittisten puolueiden kyvystä hoitaa tehtävänsä tässä prosessissa, vaan myöskin siitä, miten puheenjohtaja ehdokas voisi nauttia kaksi tahoista legitimiteettiä parlamentin ja neuvoston taholta. Ja millä tavalla hän pystyy sitten laajemmin vaikuttamaan kollegion valintaan kuin edeltäjänsä. Rangel ehdotti, että vielä tarkastelisimme komission rakennetta ja parlamentin mahdollisuuksia järjestää kollegio paremmin kuin tällä hetkellä. Mutta rehellisesti uskon, kuten Spinelli-ryhmän julkistamassa tekstissä todettiin, että pitäisi päästä eroon siitä ajatuksesta – että on komission jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Valmistelukunta oli tässä asiassa aivan oikeassa, kun se yritti supistaa komission kokoa ja oli väärin ehdot, tai antaa vastuu neuvostolle siitä, millainen oikeudenmukainen rotaatiojärjestelmä voitaisiin kehittää jäsenvaltioiden välille. Se oli tuomittu epäonnistumaan Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys, koska on hyvin selvää, että Lissabonin sopimuksen aikana komissio on eniten heikentynyt, erityisesti suhteessa Eurooppa-neuvostoon eikä EUn etujen mukaista ole, että meillä on heikko komissio. Jollain tavalla meidän pitäisi komissiosta saada todellinen parlamentaarinen hallitus. mutta on myös asioita, jotka vaikuttavat suoraan parlamentin toimintaan. Ja on hienoa, että parlamentti otti esiin parlamentin eri valiokuntien roolit suhteessa täysistuntoon. Sisäiset toimintatavat. Meidän pitää katsoa kolmikantaneuvottelumenettelyitä, niiden tehokkuutta. Meidän pitää miettiä, mitä on opittu hyväksyntämenettelystä. Niistä pitäisi saada aikaan puitesopimus. Ja kuten hän sanoi, meidän pitäisi myöskin neuvosto saada mukaan puitesopimukseen. Ja mitä sitten tulee komission työohjelmaan, on tärkeää, että neuvosto on mukana tässä prosessissa, halusipa se sitä tai ei. Meidän pitää myöskin kyseenalaistaa parlamentin puhemiehen rooli Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Se on kysymys, jota tulee käsitellä. Ja vielä korostaisin, että meidän pitää vahvistaa parlamentin mandaattia tiedustelukomiteoissa ja tietysti pitäisi saattaa päätökseen poliittisten puolueiden ohjesäännöstä. Se on tärkeä demokraattinen väline poliittisten puolueiden välillä. Ja se nyt on Euroopan parlamentin heikkous, eikä sitä tulisi unohtaa. Nyt kun valmistaudutaan seuraavan lainsäädäntökauteen. Mutta nyt odottelen sitten luonnosta ja varmasti minulla on sitten siinäkin vaiheessa jotain sanottavaa. Grazie. Onorevole Duff, onorevole Moreira. Kiitoksia sitten Moreira. Obrigado, presidente. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin suuret kiitokset esittelijälle siitä, että hän antoi meille hyvin kattavan näkemyksen komission ja parlamentin välisen suhteen perustuslaillisista kysymyksistä. Pohdin, että pitäisikö meidän olla vielä tiukempia siinä, mitä tulee tämän mietinnön mandaattiin. Se, mitä meidän nyt tulisi tehdä, on selvästikin tarkastella Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa, kun ajatellaan äh, neuvoston ja komission suhteita parlamenttiin. Ja meidän täytyy myöskin pitää kiinni tästä. Joten pohdinkin tässä, onko järkevää, äh, riippumatta siitä olemmeko yhtä mieltä esittelijän kanssa vai emme, äh, tulisiko meidän käsitellä tällaisia suuria kysymyksiä jotka koskettavat unionin perustuslaillista rakennetta tulevaisuudessa. Onko nyt oikea hetki tehdä tämä? Minä pitäisin parempana, jos keskittyisimme hiukan enemmän tiettyihin kohtiin. Mehän olemme tehneet kaikkemme, jotta näemme Lissabonin sopimuksen kautta selvästi, miten se on muuttanut toimielinten välisiä suhteita, varsinkin meidän suhdettamme komission lainsäädännössä, kansainvälisissä suhteissa ja sopimuksissa myöskin politiikan alalla. Nämä olisivat minun mielestäni tärkeitä. Mihin meidän pitäisi vielä kiinnittää huomiota enemmän? Mitä tulisi tarkastella vielä tarkemmin, kun ajatellaan suhteita komissioon? Pitääkö tässä vielä parannella toimielinten välistä sopimusta kenties? Sehän on jo melko kattava. Meidän täytyy katsoa, onko siinä vielä puutteita. Meidän täytyy katsoa, mitä olemme jo tehneet. Ja kuten sanottu, jos havaitsemme puutteita, meidän täytyy pohtia mahdollisuuksia ja tapoja päästä niistä eroon. No tämän nyt sanottua, niin haluaisin painottaa kolmea osa-aluetta. Lainsäädäntö, lainsäädännöllinen puoli, siinä me olemme aivan selvästi vahvistaneet omaa rooliamme ja kasvattaneet mahdollisuuksiamme antaa komissiolle tehtäviä siinä mielessä, että mihin suuntaan me mielellään menisimme, olemme saaneet komission liikkeelle alo- aloitteiden tekemisessä. Tämä on mielestäni ollut jo menestyksekästä. Minä uskon, että normaali lainsäädäntömenettely on ollut aivan äärimmäisen suuri edistysaskel. Mitä sitten tulee puitteisiin ja myöskin menettelyyn. Pohdin enemmänkin sitä, että mitä olemme saavuttaneet delegoitujen säädöksien ja täytäntöönpanosäädösten osalta. No näen kyllä niissä enemmän ongelmia. Meillä on eh, yhteisön sopimukset, joita sopeutettiin Lissabonin sopimuksen kautta ja varsinkin mitä tulee täytäntöönpano ja delegoituihin säädöksiin, niin kyllä niissä on vielä tekemistä. Neljä vuotta Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeenkin. Ja se, mistä komissio on vastuussa, ja myös me, niin ikävä kyllä tämä ei vielä toimi täydellisesti. En nyt tiedä, että olen itse, olenko itsekin sitä mieltä, että mitä vähemmän delegoituja säädöksiä, sen parempi. Minä ehkä jopa olen päinvastaista mieltä. Mielestäni meidän ei pidä sysätä tai kasvattaa liikaa tätä lainsäädäntömenettelyämme sillä, että meillä on paljon äänestyksiä ja niin edelleen, koska se lainsäädännön tila, mikä meillä on, siihen tulisi aivan liikaa tavaraa usein on todellakin parempi jättää tiedyt, tietyt asiat komission tehtäväksi, jättää toimivaltuudet komissiolle. Esimerkiksi kun meillä oli nämä lääkinnälliset laitteet, niin se oli kyllä melkoinen esimerkki tästä, koska siinä mentiin sellaisiin yksityiskohtiin, joita ei oikeastaan voinut enää käsittää. Monet eivät edes enää tienneet, mistä he äänestivät, aivan siis Totta puhuen näin oli. No tietysti eh, poliittiset tekijät, se on yksi asia, mutta mitä sitten tulee käytännön soveltamiseen, täytäntöönpanoon, niin kyllä tässä pitäisi jättää monissa kysymyksissä ne asiat komission tehtäväksi. Ja tämä suuntaus, mikä tässä nyt on nähtävissä meillä, että todellakin äh, hiukan suhtaudutaan epäluuloisesti delegoituihin säädöksiin, niin minä en kyllä kuulu niihin. Meidän pitäisi keskittyä omiin tehtäviimme. Meidän täytyy intensiivisesti käsitellä näitä suuria poliittisia lainsäädäntötehtäviä, joita meillä on. Totta kai me voimme myöskin valvoa delegoituja säädöksiä viime kädessä. Näinhän toimielinten välisessä sopimuksessakin on todettu. No sitten täytäntöönpano säädösten kohdalla olen siinä eri mieltä. Siinä me olemme hiukan liian säyseitä ja liian ystävällisiä. Tässä tietyssä mm, mielessä on tullut hiukan tuollainen porsaanreikäkin näkyviin, varsinkin normatiivisella puolella – tätä myöskin on hyödynnetty ja meidän täytyy tässä kyllä hiukan tiukentaa työtämme, kun ajatellaan näitä tiettyjä puutteita, joita lainsäädäntöpuolella on. Ja myöskin komitologia-menettelyn kohdalla täytyy olla varovaisia, sillä monet valiokunnat ovat hiukan liian passiivisia, sanovat, että no tämän voi komissio hoitaa, ja jäsenvaltiot sitten valvovat ja niin tässä kyllä meidän täytyy olla varovaisia, koska siinä on vielä paljon työsarkaa meille. No sitten missä kohdin me nyt sitten lähdemme mukaan ja missä emme, kun ajatellaan näitä delegoituja säädöksiä, niin eihän nyt juridisesti tarvitse olla niin, että esimerkiksi täysistunnossa aina käytetään nimenhuutoäänestystä, kun kyse on sadoista tällaisista yksityiskohtaisista kysymyksistä. Ei kansallisissakaan parlamenteissa tehdä niin, vaan valiokunnat hoitavat sen. Siis lukuisia satoja tällaisia lainsäädännöllisiä juridisia yksityiskohtia sitten hoidetaan täysistuntoäänestyksiä. Se on täysin ajan hukkaa. No, se tietysti täyttää sitten salin täysistunnossa ja se ehkä näyttää hiukan paremmalta sitten suuren yleisön silmissä. Mutta nämä nyt ovat sitten kysymyksiä, jotka eivät ole kovinkaan tärkeitä välttämättä, esimerkiksi kun puhutaan lampaan villasta ja niin poispäin. Ei minulla ole mitään käsitystä niistä. Nämä yksityiskohtaiset kysymykset kuuluvat mielestäni kyllä valiokuntiin. No sitten kansainväliset sopimukset. Esittelijä otti esille tärkeimmät kysymykset. Lissabonin sopimus antoi Euroopan, parlament, Euroopan parlamentille uusia toimivaltuuksia. Ja mitä tulee kansainvälisen sopimuksen, niin parlamentin täytyy hyväksyä ne. Tämä on uusi tapa olla mukana ja parlamentilla on jo vipuvoimaa vaikutusvaltaa komission suuntaan aikaisemmin näin ei ollut. Ja tässä on kaksi kriittistä asiaa. Esittelijä puhuikin jo Swiftistä. No mitä nyt mikä nyt vaikutti tuohon Swift 2, niin Libe-valiokuntahan lähti jopa Washingtoniin olemaan mukaan, mukana neuvotteluissa komission hyväksymänä. Eli neuvosto ja parlamentti olivat suoraan mukana neuvotteluissa, mutta olen kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että periaatteessa tällaisten tilanteiden tulisi olla poikkeuksellisia. Tämä oli todellakin poikkeus SWIFT-sopimuksen osalta – kauppasopimukset Kolumbian ja Perun kanssa sopimusten ratifioimiseksi parlamentti teki tai neuvotteli kompromissin, kansainvälisen yksipuolisen kompromissin Perun kanssa siitä, että kyseisissä maissa saataisiin aikaiseksi etenemissuunnitelma. Nämä kaksi maata velvoittavat velvoittavat tekemään tämän ja parlamentti hyväksyy sen, mutta nämä ovat poikkeuksia, ne ovat poikkeuksellisia tilanteita, esimerkiksi kriisitilanteet, missä parlamentti käytännössä sitten toimii ikään kuin johtavassa roolissa. Mitä tulee tällaisten sopimusten mukanaolo, niin mielestäni kokemuksemme ovat hyviä ja myöskin tehtävien jako on hyvä. Meillä on hyvä valvontajärjestelmä, meille informoidaan asioista, myös jatkossa. Jopa paremmin kuin monissa kansallisissa parlamenteissa, kun ajatellaan tällaisia kansainvälisiä sopimuksia. Useinhan on niin, että kansallisissa parlamenteissa nämä sopimukset vain tuodaan siellä pöytään niistä sitten äänestetään ja sillä hyvä. Kyllä se meillä hiukan eri tavalla tehdään. Ja tämä on asia, johon, josta voimme olla todellakin ylpeitä tällä vaalikaudella. Kansainväliset sopimukset, kauppasopimukset, me olemme tässä kyllä runnoneet läpi erittäin hyviä käytännön toimia. Ja mitä sitten tulee näihin kansainvälisiin sopimuksiin, niin kyllä niissä eräs ongelma on, jota emme saa jättää huomiotta. Neuvottelujen päättämisen ja sopimuksen voimaan astumisen välinen aika on liian pitkä, kolme, neljä, jopa viisi vuotta. Miksi? No koska neuvottelujen jälkeen sopimus tulee parlamenttiin, sitten kestää vuoden ennen kuin se on tämän koneiston läpi käynyt. Sitten oikeudellinen yksikkö vielä katsoo asiaa puolen vuoden ajan. Ja sitten se lähtee kierrokselle Euro- Euroopan maiden läpi. Ja varsinkin juuri kaupassa, kaupan osalta joudumme usein odottamaan kolme neljäkin vuotta, kunnes sopimus on ratifioitu. Pitäisikin pohtia, että voisiko se ehkä tilapäisesti jo astua voimaan. Tässä täytyy olla hiukan luova. Jos se kestää näin kauan, tämä ratifiointi, niin se on todellakin ongelma. Sitten komission poliittinen valvonta. Tämä on viimeinen kohtani. Strasbourgissa meidän täytyy, ja yleensäkin, parantaa keskustelujemme tasoa. Sen täytyy olla, keskustelujen täytyy olla poliittisempia – meillä on uusia tarkastelu- ja valvontatoimivaltuuksia, mitä komission tulee, ja todellakin meidän täytyy tässä kyllä toimia paremmin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä. Ja sitten vielä yksi asia, jonka kohdalla emme ole saavuttaneet sitä, mitä meidän olisi pitänyt saavuttaa. Kollega Duff puhuikin jo tästä. Me emme ole kehittyneet ollenkaan, kun ajatellaan parlamentarismia tässä talossa. Emme myöskään tällä presidentti puheenjohtaja lähtöisellä puolella. Mitään kehitystä ei ole tapahtunut. Ja totta puhuen, ei, se ei varmasti myöskään onnistu, mikäli eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät ole täysin mukana tällä kentällä. Jos emme onnistu tässä ja olemme tässä voi toimia eurooppalaisesti, niin, niin emme ole täyttäneet yhtä tärkeintä Lissabonin sopimuksen kohtaa. Ja meidän täytyy tässäkin, tähänkin keskittyä erittäin paljon tässä mietinnössä. Kiitos. Kiitos tosiaankin puheenvuorosta, jossa oli hyvin merkittäviä tietoja liittyen tähän keskusteluun. Sitten Scholz on pyytänyt puheenvuoron. Herr Präsident. Kiitoksia puheenjohtaja. Lähden siitä, mihin DAF lopetti. En hän halusi, että hän nyt kovasti odottaa ja on kiinnostunut tästä kirjallisesta mietintöluonnoksesta. Ja minä olen aivan samalla kannalla. Eli kun meillä on tämä kirjallinen versio edessämme ja keskustelemme siitä sitten tiiviisti tässä on nyt monta asiaa tullut esittelen puolesta esiin ja haluaisin kiittää häntä tästä kattavasta alustuksesta. Ja myöskin on nyt selvää, että meidän pitää toimia tässä paljon poliittisemmin. Ja otan nyt kaksi asiaa esille, jotka minun mielestäni ovat keskeisiä, koska sitten kun ajatellaan Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa, ja teemme sitten ehdotuksia seuraavalle parlamentille, niin mielestäni meidän täytyy nyt miettiä tätä konkreettista historiallista tilannetta. Euroväsymys lisääntyy, euroskeptismi lisääntyy, yhä enemmän kritisoidaan EUta. Nämähän ovat jäsenvaltioissa jokapäiväisiä keskusteluita. Ja ensi vuoden toukokuun vaalit sitten osoittavat, että jos me emme pysty keskittymään näihin keskeisiin kysymyksiin, eli miten nämä asiat toimivat EU-ssa joka päivällä, jokapäiväisessä elämässä niin, että otetaan huomioon jo ihmisten jokapäiväiset ongelmat politiikassa, niin sitten me kyllä epäonnistumme tässä projektissa. Ja EU voi uvota. Eli tämä on nyt mietinnön poliittinen ulottuvuus, jota täytyy miettiä. Eli en nyt haluaisi, että mietinnössä vain käsitellään näitä toiminnallisia, funktionaalisia kysymyksiä, katsotaan millaisia mekanismeja on komission ja parlamentin välillä. Ei, mehän olemme kaikki havainneet eri aiheiden osalta, että parlamentin ja neuvoston ja myöskin komission välinen suhde ei ole kunnossa neuvosto ei halua, halua vahvistaa Euroopan parlamenttia. Miksei? Koska tiettyjen jäsenvaltioiden valta-asema liittyy siihen, millä tavalla tehdään kompromisseja ja konsensuksia, ja siellä sanotaan, että neuvoston kanta tekee selväksi, että nämä valtiot saavat kantansa läpi. Mutta jos me demokratisoimme tätä päätöksentekoa ja otamme ihmisiä mukaan päätöksentekoon, niin meidän täytyy tähän puuttua ja esittelijälle haluaisin vain sanoa, että hänen pitäisi olla rohkeampi, mitä tulee suhteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä ja parlamentin ja komission välillä. Ilman tätä tämä on vain kosmetiikkaa ja sanotaan, että no, nämä eri asiat toimivat tällä tavalla ilman, että puuttaa näihin toimintatapoihin. Ja sitten ehkä teemme jotain ehdotuksia, mutta näihin perusongelmiin ei puututa. Eli meidän täytyy olla tämän mietinnön osalta hyvin rohkeita. Sitten toinen asia, josta haluaisin puhua. No se, mitä kollegat nyt sanoit ensinnäkin, millaista todellista valvontaa on parlamentin suunnalta komission suhteen. Moreira on oikeassa. Meidän täytyy olla paljon aktiivisempia valvonnassa. Mutta se tarkoittaa myöskin, että meillä pitää olla lainsäädäntömahdollisuuksia, meillä pitäisi olla aloiteoikeus. Keskeisissä kysymyksissä meillä pitäisi olla aloiteoikeus asioissa, jotka ovat pielessä Euroopassa. Ei nyt kaikissa asioissa, vaikka joka ikisessä asiassa, vaan keskeisissä asioissa parlamentilla pitäisi olla aloiteoikeus. Eli näissä asioissa Euroopan parlamentin lainsäädäntöä pitää kehittää ja muuttaa ja niin edelleen. Ja sitten voidaan katsoa yksityiskohtia, millainen poliittinen valtasuhde on eri poliittisten ryhmien välillä ja niin edelleen. Ja sitten kolmanneksi Euroopan parlamentin jäsenten ja poliittisten ryhmien roolia pitää suojella, se pitää säilyttää. Ei nyt voi katsoa vain valiokuntatoimintaa, vaan tarvitaan poliittinen parlamentti, joka sitten pystyy toimimaan neuvoston rinnalla ja katsomaan, miten integrointiprosessi etenee. Ja tässä on tietysti meppien ja poliittisten ryhmien roolien tärkeä. No sitten meidän täytyy katsoa parlamentin lainsäädäntötyötä. Sitä ei saa unohtaa, se on tärkeää. Ja tämä liittyy sitten siihen, milloin sovelletaan delegoituja säädöksiä, milloin täytäntöpanosäädöksiä miten valiokuntien rooli määritellään ja niin edelleen. Mutta viime kädessä tämä liittyy aina siitä, millainen poliittinen tasapaino on eri suhteissa. Ja sitten lopuksi vielä. Mielestäni on tärkeää, että pohditaan sitä, millä tavalla parlamentti ja politiikka, miten niistä keskustellaan Euroopassa ja miten tehdään päätöksiä ja miten se yhdistetään sitten yhteiskuntiin. Aina valitaan sitä, että Eurooppa on niin monimutkainen ja kaukana kansalaisista, ihmiset eivät ymmärrä sitä. Me vaikutamme tähän hyvin paljon, koska me emme harjoita politiikkaa riittävän avoimesti. Eli kuka ja millä tasolla vastaa mistäkin päätöksestä konkreettisesti. Jos tästä tehdään selkeämpää, mikä on jäsenvaltioiden rooli, mikä on toissijaisuusperiaatteen rooli, missä pitää toimia, niin silloin voisimme saada paljon aikaan. Silloin ei tarvitse pelätä sitä, että olisi jonkinlainen Eurooppa-keskeisyys, vaan meidän täytyy olla valmiita sanomaan, missä tehdään tiettyjä päätöksiä vaikka ja miten voidaan palauttaa päätöksentekoa vaikka alue- ja paikallistasolle, ja mitä päätöksiä sitten kuuluu tehdä Euroopan tasolla. Tämä kaksitahoinen tilanne, eli jäsenvaltioiden päätöksenteko ja sitten EU-tason päätöksenteko, niin se on tärkeä kysymys. Ja ehkä mietinnössä voitaisiin pyrkiä käsittelemään sitä ja katsoa SWIFTin ja muiden sopimusten osalta, millaisia kokemuksia niistä on. Ja se tekisi selvemmäksi silloin se, kun on kyse kansainvälisistä sopimuksista, millainen, miten päätöksentekoa pitää yksinkertaistaa. Ja myöskin tämä aika, josta puhuttiin, eli kun menettely saadaan päätökseen ja kun, kun sitten sopimukset astuvat voimaan, niin tätä aikaa pitäisi lyhentää, koska usein päätös tehdään yhdellä lainsäädäntökaudella ja sitten seuraavalla lainsäädäntökaudella se vasta astuu voimaan ja kansalaiset tuntevat sen vaikutukset ja se nyt ei lisää avoimuutta. Ja myöskin pitäisi kansalaiset saada paremmin mukaan politiikkaan. Eli tämä on nyt se tehtävä, joka tässä valiokunnassa on. Eli meidän pitäisi vahvistaa demokratiaa Lissabonin sopimuksen osalta. Missä Lissabonin sopimus on ja missä kohtaa se on hyvä, missä se on huono. En nyt tarkoita sitä, että analysoimisen sisältöä, mutta meidän täytyy tässä mietinnössä selventää, millaisia vaatimuksia tai toiveita on sen suhteen, millainen vastuusuhde toimielimellä on toisiinsa nähden – ja sitten millä tavalla tulevaisuuden haasteisiin voidaan tarttua. Kiitos. E- Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Broms. Thank you. Um... Kiitoksia. Minä puhunkin ihan lyhyesti. Voi todella mielenkiintoista kuulla herra Rangelin ähm, puhetta suorasta epäsuorasta puheenjohtajan valinnasta komissiossa. Hän on todella tutustunut asiaan syvällisesti ja hänellä on hyvä mielikuvitus myös. Kun ajatellaan epäsuoraa komission puheenjohtajan valintaa, sehän on mahdollista ilman perussopimusten muutostakin yksinkertaisesti. Poliittiset puolueet Euroopassa vain hyväksyvät kilpailevia ehdokkaita komission johtajaksi. Tämä tuntuu erittäin helpolta, mutta mietin vain, onko mitään mielipidetutkimusta koskaan tehty, joka antaisi ymmärtää, että äänestäjät hyväksyisivät kehotuksen antaa, antaa äänensä eurooppalaisille poliittisille puolueille siltä pohjalta, että he valitsevat komission puheenjohtajan. Uskon, että heidänkin käyttävät kansallisia kriteerejä, kun äänestävät kansallisia puolueitaan. Sitten puhe, komission puheena suora valinta tietysti tarkoittaa sitä, että sopimuksia pitäisi muuttaa. Mutta kyllä jotakin muutakin tähän tulisi Onko mitään todisteta siitäkään, että riittävä määrä äänestäjiä tuntee tarpeeksi hyvin puheenjohtajan roolin tai komission roolia, tai edes olemassa sitä, että tällainen komission puheenjohtaja on olemassakaan? Tietävätkö he sitä? Ja, ja kaikki ehdokkaat voiko, jotta he voisivat mitenkään järkevästi äänestää. Jos olisi tällainen erillinen suora puheenjohtajan valinta lähitulevaisuudessa joskus niin silloin ihmiset eivät kyllä tietäisi, mistä he, meidän pitää äänestää, siksi eivät menisikään vaaliurnille. Sitten tähän toiseen asiaan vielä. Lissabonin sopimuksen öö, la, Euroopan parlamentin laajentaminen, sen lainsäädäntövallan lisääminen. Monet ihmiset olivat tästä tähän tyytyväisiä, mutta sitten kannattaa kuitenkin tietää aina, mistä jäsenetkin äänestävät. Ja muistatte, kun yksi varapuhemiestämme pyörtyi, luhistui, herra Papasankus taisi olla, niin hän täysistuntosalissa. Ja puhemies Schulz oli epätavallisen suorasanainen, kun hän sanoi, että parlamentin jäsenet, kun on näin paljon äänestyksiä, eivät välttämättä edes tietäneet, mistä oikein äänestivät kun niitä oli niin paljon. Pitää kuitenkin kysyä, miksi näin on. Paljon tästä johtuu siitä, että tarkistuksia tulee ihan viime hetkillä, joten vaikkakin avustajat yhteistyössä jäsenten kanssa ovat ehkä käyneet läpi se paljon kaikki äänestykset, niin kuitenkin ihan viime hetkellä yhtäkkiä pari tuntia äänestystä koko asia muuttuu jälleen kerran. Ja tietysti ennen kuin olemme liian itsetyytyväisiä, eihän näin tapahdu vain täysistunnossa, vaan tässä valiokunnassakin on näin tapahtunut. Aamulla viime täysistuntokokouksessa me odotimme edellisenä iltana puoli yhdeksään saakka muistaakseni odotimme, että äänestystä tulisivat näin, ei, ei tapahtunut ja siksi me lähdimme pois. Jälkeenpäin sain ymmärtää, että oli hyvä, että lähdimme, koska ei niitä tullut ennen kuin 145 illalla, joten meidän piti sitten palata seuraavan päivänä tänne töihin. Olimme käyneet läpi mietintöä ja mietimme, miten aiomme äänestää. Ja sitten avust ja yritti siirtää mietinnöstä näitä tietoja äänestyslistalla ja panin merkille en tunne tämän henkilön nimeä, mutta joku istui minun edessäni silloin ja hän oli ehdottanut eri tarkistuksia, eikä edes äänestänyt niiden puolesta. Ja mietin kyllä miksi, hän ei ehkä tunnistanut edes niitä. En nyt aio mitenkään kerrota näkemyksemme Euroopan parlamentista sillä on kyllä oma aikansa, mutta kaikki äänestykset parlamenteissa, niin niiden pitäisi olla sellaisia, että ihmiset tietävät, mistä äänestetään. Jos tulee tällaisia käytäntöjä, niin silloin ei kannata äänestääkään. Sitten täällähän näyttää, miten pitäisi äänestää, jos sormeen näyttää peukalo ylös tai peukalo alas, mutta oletan, että tämä johdu vain siitä, että MEPit eivät ole itse päättäneet, miten äänestävät. Näinhän tapahtuu kansallisessa parlamentissa, mutta he eivät edes tiedä, mitä heille sanotaan. He vain äänestävät. Minä olen kai siinä kadehdittavassa asemassa, koska on tällainen yhden miehen bändi, että yritän olla yhteydessä avustajana aina, mutta on varsin vaikeaa, jos haluaa kuunnella keskustelua ja osallistua keskusteluun. Se ei voi olla kahdessa paikassa samanaikaisesti, joten käyn nopeasti neuvonpitoa kahden avustajan kanssa, jotka ovat katsoneet asiaa erikseen ja sitten minä jollakin tavalla päätän heidän kahden välillä, mutta eihän tämä mitenkään tyydyttävää kyllä ole. Siinä kaikki, kiitos. Bene, grazie, non so se... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli jos Ranger vielä haluaa vastata näihin puheenvuoroihin. Eu eh, iria reagir muito. Eh, niin. Aivan lyhyesti. Minä uskon Andrew Duff ja kollega Moreira ovat myöskin sitä mieltä, että meidän täytyy katsoa, millaisen tämän mandaatin pitäisi olla tätä mietintöä ajatellen, mutta kollega Scholz on oikeassa. Me haluamme tehdä tämän mietinnön, haluamme laatia sen, haluamme laatia sen tärkeistä asioista. Jos laadimme ainoastaan lausunnon, niin se on yksi asia, mutta se mitä me haluamme tehdä, on se, että haluamme ottaa aivan konkreettisia asioita esille, kuten esimerkiksi delegoidut säädökset, kansainväliset sopimukset, ja nämä ovat asioita, jotka ovat poliittisesti äärimmäisen relevantteja. Me emme halua ainoastaan mekaanisesti hienosäätää asioita, näinhän jo tehdään. Me teemme sellaisessa järjestelmässä, jolla on seurauksia, ja meidän täytyy myöskin herättää – kansalaisissa mielenkiintoa tätä järjestelmää kohtaan. Meillä on nyt tämä tasapaino Lissabonin sopimuksen kautta instituutioiden välillä, parlamentin ja komission välillä. Ja haluan joka tapauksessa saada tuollaisen perustuslaillisen arvioinnin näistä suhteista Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tätä meiltä myöskin odotetaan meiltä odotetaan myös sitä, onko mekanismi X parempi kuin mekanismi Y. Mutta vielä tärkeämpää on saada eräänlainen makrotason käsitys asioista, siitä mitä meillä on ja siitä mitä, mitä haluamme saavuttaa. uskon myös, että eräänlainen trilogi olisi tärkeä. Trilogi tai kolmikanta parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Ja useinhan tilanne oli sellainen, että meitä rajoitettiin aika paljon. Me teimme mietinnön neuvostosta ja siitä, millainen suhde unionilla on kansallisiin parlamentteihin, tai esimerkiksi mietintö toissijaisuusperiaatteesta, eli eri tasojen toiminnasta. Ja nyt varsinkin kun ajatellaan komissiota, niin en usko, että mandaattimme liittyisi vain siihen, että parantaisimme jo olemassa olevia asioita, kyse on myöskin hiukan suuremmasta poliittisesta näkökulmasta. Pyrin tässä toimimaan hiukan filosofisemmin. Kollega Moreira totesi aivan oikein, että esimerkiksi kysymys liittyen täytäntöpanosäädöksiin, delegoituin säädöksiin ja kansainvälisen sopimuksen, nämä ovat tärkeitä. Täytyy myöskin katsoa, miten nämä, tämä tekninen puoli toimii. Mutta entä politiikka? ja tämä makrotason tausta, joka siellä taustalla piilee. Mielestäni on kyllä oikeutettua keskustella näistä asioista hiukan laajemminkin. Mehän olemme periaatteessa yhtä mieltä siitä, mitä tulee delegoituihin säädöksiin, täytäntöönpanosäädöksiin. Periaatteessa olemme yhtä mieltä siitä, että täytyy olla selkeä ero niiden välillä kollega sanoi, että pitäisi tarkistaa siltä osin, että mikä on tärkeää ja mikä ei. On paljon sellaisia poliittisia osa-alueita, joita vielä siirretään täytäntöpanon puolelle. Ja meillähän on mahdollisuus se, mikä on delegoitu, niin valvoa. Totta kai on olemassa teknisiä kysymyksiä, se on täysin selvää, mutta kyse on enemmän poliittisista kysymyksistä. Jos parlamentti nyt ryhtyy pohtimaan yksityiskohtia ja sekaantumaan siihen, mitä näitä yksityiskohtia sovelletaan, niin sitten ei enää puhuta lainsäädäntötyöstä, vaan hallintotyöstä. Ikään kuin hallitus, joka toimii kansalliskokouksen kautta, ja tätähän nyt ei toivota. Mutta kuitenkin se oli mielenkiintoista, mitä sanoitte. Ja kollega Duff ja Vital Moreira. ottivat esille parlamentin puhemiehen läsnäolon Eurooppa-neuvoston kokouksissa esille. No tästähän nyt ei tässä yhteydessä ole kyse, mutta se, miltä tilanne nyt näyttää, niin kaiken näköiset toimivaltuudet ovat sekaisin. Ja tähän mennessä rooli on ollut melko myönteinen. Englannin perustuslaki historian kautta voidaan esimerkiksi ajatella tätä King in and the Parliament, ja meillähän tilanne on toisinpäin, Parliament and the King. Eli tässä tämä on ikään kuin asetettu päälailleen ja se on hiukan outoa. Mutta epävirallisesti tämä kaikki on jo toiminut melko hyvin, mutta ongelma on se, että pitäisi pitää kiinni tietyistä periaatteista. Eurooppa-neuvosto tekee päätöksiä tärkeistä poliittisista kysymyksistä ja parlamentin puhemies menee sinne paikalle kuullakseen ja kokeakseen myöskin ne asiat siellä ja myöskin ehkä sanoakseen jotain. Vaikka neuvosto tietysti sitten on täysin suvereeni näissä päätöksissään, tekee ne itsenäisesti. Eli tämä on kyllä hyödyllistä, mutta jotta se nyt olisi teknisesti selvää, niin näin ei ole. Ja sitten nämä eurooppalaiset poliittiset puolueetkin otettiin esille. No, tämä on kyllä äärimmäisen tärkeä asia. On valitettavaa, että tämä asia on näin jäänyt jälkijunaan. Se ei todellakaan ole hyvä asia, miten asiat ovat kehittyneet näiden eurooppalaisten poliittisten puolueiden kohdalla. Minä olen jo usein toistanut tätä. Olen todennut myös, että jos teemme satoja muutoksia näihin eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin, niin ei se kyllä hyvä asia ole. Sitten kysymys siitä, miltä komission tulisi näyttää sen rakenne, millainen sen tulisi olla. No, voin vain sanoa, että me tarvitsemme hyvän infrastruktuurin tälle kokonaismallillemme. Tämä konstitutionaalinen malli, sen täytyy olla hyvä rakenteeltaan Euroopan unionin kannalta niin, että se voi toimia. Mitä sitten tulee näihin poliittisiin ja konstitutionaalisiin ongelmiin, niin mehän olemme käsittääkseni periaatteessa yhtä mieltä kollega Brons. Oletteko käyneet jo Westminsterissä? No sittenhän te näette, miten se toimii. Ja nämä valituksenne Euroopan parlamenttiin liittyen. No ehkä valittaisiin enemmän, enemmänkin tuolla brittiparlamentissa. Ehkä teidän pitäisi kääntyä Westminsterin puoleen paikkapaikoin ja katsoa, miten tilanne sitten toimii. Ja jos se nyt on demokratian kehto, niin... No mutta yhden asian halusin vielä sanoa, mitä tulee komission puheenjohtajan valitsemiseen. Vital Moreira sanoi, että tämä on parlamentaristista No, mutta yksi asia lienee selvä. Melkein kaikki mallit maailmassa ovat puheenjohtaja- tai presidenttipohjaisia. Ja totta kai täytyy ottaa huomioon, että Euroopan unioni on hyvin moninainen tila, hyvin, on hyvin suuria eroja. Ja tämä parlamentaarinen malli on ehkä sitten sopien. Me yritämme toimia konsensuksen mukaisesti. Tämä on kyllä totta, myönnän sen. Mutta kun katsellaan nyt maailmaa, niin suurten valtojen kohdalla tilanne näyttää erilaiselta. Ymmärrän tietysti, että tämä presidenttimalli on parempi, kuin ajatellaan näitä suuria huoneita ja tiloja, mutta en nyt halua tästä jatkaa. Mutta mitä tulee siis komission puheenjohtajaan, niin kollega Brons sanoi jotakin erittäin mielenkiintoista. Jos hänet valitaan välillisesti, niin ihmiset eivät tiedä, onko ehdokasta olemassa. Ja jos hänet sitten valitaan suoraan, niin se on saman tekevää ihmisille, eivätkä lähde sitten valitsemaan Eli hän on siis sitä mieltä, että äänestäjällä ei ole mitään hajua asiasta, mutta meillä on komission puheenjohtaja, meidän täytyy pohtia, että annammeko kansalaisille oikeuden tässä toimia parlamentin vaalien kautta, vai pitäisikö olla eräänlaiset vaalit? Tähän on olemassa ainoastaan yksi vastaus. Galileo Galilei antoi tämän jo eteenpäin. Ja se liikkuu sittenkin. Näinhän se on. Komission puheenjohtaja on olemassa. Ja tässähän nyt täytyy antaa jonkinnäköinen tapa ihmisille sitoutua näihin teknokraatteihin. Ja haluan nyt vain sanoa, että sitten kun ihmiset huomaavat, että on näin mahtava nainen tai mies, jonka, joka voidaan valita, niin sitten he myöskin lähtevät äänestämään. Tämä kiinnostaa heitä sitten, näin minä uskon. Monet ihmiset eivät edes mene äänestämään oman maansa presidenttiä. Ja Euroopan unionissa, no eihän se nyt niin ole, että ihmiset ajattelevat että ei kannata äänestää presidenttiä, 45-60 prosenttia lähtevät kuitenkin äänestämään. Yhdysvalloissa esimerkiksi on myöskin melko alhainen äänestysprosentti ja kuitenkin kaikissa osavaltioissa sitten ihmiset lähtevät äänestämään presidenttiä ja täällä tilanne on varmastikin ihan samankaltainen demokratia nyt on tällaista. On ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotain ja toiset taas vähemmän, mutta kun tämä komission puheenjohtaja on olemassa, niin minulle on tärkeää, että hänellä on jonkinnäköinen demokraattinen ulottuvuus. Ehkä jopa sellainen, että kansalaiset valitsevat hänet suoraan. Tätä meidän täytyy pohtia, miten me tämän teemme, sillä jos takahuoneessa kaikki päätökset tehdään, niin ei siinä nyt sitten mitään kovin paljon kansalaisten suuntaan tehdä. Minä vastaan kirjallisesti mielelläni, jos olen nyt unohtanut jotkin kysymykset vielä. Tulen ottamaan kollegoiden huomiot huomioon ja pyrin tekemään jotakin järkevää niistä. E niin tämä on kyllä aika vaikea tehtävä, kun ajatellaan aikataulua, jos haluamme nyt saada tämän päätökseen tällä lainsäädäntökaudella. Tämähän on tärkeä mietintö, niin meidän pitää kyllä edetä hyvin nopeasti. Eli ehdottaisin, että toimimme seuraavalla tavalla. 17. joulukuuta käsitellään mietintöluonnosta. Kuuleminen 20. tammikuuta, 23. tammikuuta määräaika jättämiselle. 11. helmikuuta äänestys valiokunnassa ja sitten ensi maaliskuussa täysistuntoon. Eli jos kenelläkään ei vastalauseita, niin sovitaan näin. No nyt emme pysty käsittelemään Messerschmittin mietintöä, koska hän ei ole paikalla. Eli hoidetaan se huomenna. Mutta hetki vielä kärsivällisyyttä. Käsittelemme yhtä asiaa, jossa minä olen esittelijä, eli kohta seitsemän esityslistalla. Euroopan parlamentin työjärjestyksen tiedonhankintamatkoja koskevan 202 artiklan viitoskohdan tulkinta. Itse olen hoitanut tätä olen valmistellut lausunnon kirjallisen. Jos teille sopii, niin voimme äänestää sitä huomenna aamulla. Se on aika yksinkertainen juttu. Eli vetomusvaliokunta on pyytänyt meiltä tulkintaa artiklasta 202 liittyen raportteihin, joita pitää tehdä matkojen jälkeen – kun paikan päällä on jostain syystä jossain valtiossa käyty tarkistamassa tilanne. Eli tällä tavalla kansalaiset ovat pyytäneet jonkinlaista tietoa. Tämä liittyy artikla 202 kohtaan 5, jossa todetaan, että kun vetomukset on käsitelty, kun on mietitty faktoja tai ratkaisuja, Valiokunta voi järjestää tiedonhankintamatkoja kyseiseen jäsenvaltioon tai alueelle, josta vetomuksessa on puhuttu. Osanottajat laativat nämä raportit. Ne toimitetaan parlamentin puhemeille sen jälkeen, kun ne on hyväksytty valiokunnassa. No miksi vetomusvaliokunta on sitten pyytänyt meitä tulkintaa tässä asiassa? No oli yksi Galisian järjestetty matka, ja valtuuskunnan osanottajat eivät päässeet sopuun siitä, millä tavalla laatia tämä raportti. Ja koko valiokunta sitten ei oikein tiennyt, mitä sääntöä pitäisi soveltaa. Ja valiokunnan puheenjohtaja ehdotti, että sovelletaan artiklaa 52, mutta 52 artiklassa viitataan toiseen asiaan – siinä viitataan oma mietintöihin, eli se on ihan eri asia. Eli tässä taas on kyse sitten vaiheesta prosessissa, joka liittyy vetomusvaliokunnan toimintaan, ja sitten siellä tehdään raportti, joka toimitetaan sitten parlamentin puhemiehelle, ja artiklan 202 nojalla nämä osallistujat laativat raportin ei tässä ole todettu, että pitäisi olla mitään äänestystä tai mitään. Eli noudatan tässä nyt sitä lausuntoa, jonka oikeuden yksikkö on toimittanut. Eli kun ajatellaan, mitä nyt on tapahtunut, ja kun arvioidaan sitten näitä tapahtumia matkalla, niin raportin pitää olla sitten kaikkien osallistujien hyväksymä. Jokainen katsoo näitä asioita omalta näkökulmaltaan, kaikki kirjataan. Ja sitten vain todetaan, että valtuuskunnan sisällä on ehkä erilaisia arviointeja tai mielipiteitä, mutta artiklossa 202 myöskin sanotaan, että valiokunnan täytyy hyväksyä, eli sitten on jonkinlainen hyväksyntä äänestys tässä päätteeksi. Eli silloin pitää saada enemmistö. Eli oikeudellisen yksikön lausunto on todennut näin, ellei sitten puheenjohtaja hyväksy jonkinlaisia muutosehdotuksia. Eli tästä voidaan sitten järjestää äänestys. Muuten puhemiehelle ei voida toimittaa näitä raportteja. Olen toimittanut teille tämän kirjallisen kirjeen, jonka olen laatinut ja meidän täytyy nyt se täällä vahvistaa, mutta yksi korjaus pitää kyllä tehdä. Loppuosassa tätä lausuntoa on todettu niin luen nyt, kuinka tämä teksti pitäisi olla. Jos haluatte puheenvuoron, voitte sen käyttää. Eli nämä tiedonhankintamatkat tähtäävät siihen, että valiokunnalle hankitaan, siis vetomusvaliokunnalle tässä tapauksessa, riittäviä tietoja, jotta voidaan tarkastella vetomuksia ja raportteja. Raportit laativat ainoastaan matkan osanottajat, joka pitää sitten vahvistaa yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei ole, niin silloin pannaan merkille se, että on erilaisia kantoja valtuuskunnassa – ja raportti toimitetaan valiokuntaan, siis vaatimusvaliokunnan tässä tapauksessa, ja siitä äänestetään sitten siellä, ellei sitten puheenjohtaja perustelluissa tapauksessa mahdollista sitä, että voidaan tehdä tarkistuksia tiettyihin osiin raporttia. Artiklassa 52 sitä ei voida soveltaa suoraan eikä epäsuorasti. Ja siis tässä tiellä todetaan, että mikäli konsensusta ei ole osallistujien välillä, mitään raporttia ei toimiteta parlamentin puhemiehelle. Eli tästä pitäisi nyt poistaa nämä sanat, mikäli ei ole konsensusta osallistujien läsellä. Koska jos siellä on erimielisyyttä, niin se vain kirjataan ylös Eli mielestäni tämä kohta pitäisi poistaa ja sitten lopussa lukisi vain, että mikäli valiokunta ei hyväksy raporttia, niin sitä ei toimiteta puhemiehelle. Jos teillä on jotain kommentteja tähän lausuntoon, jonka ehdotan, että toimitamme näin korjauksineen, niin voisimme toimittaa tämän sitten huomiseen äänestykseen, tai jos teillä, siellä oli yksi käsi pystyssä. Olkaa hyvä. signora Petrovic, può parlare. Petrovic, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin ihan lyhyesti, koska viimeinen keskustelu oli niin kovin pitkä. Sanon vain sen verran, että varjoesittelijänä olen tyytyväinen teidän lausuntoonne jossa tulkitaan sääntöä 202. On ihan oikein, että mietinnön sisältöosuus ei vaadi yksimielisyyttä jäsenten välillä, eikä sitä voida alistaa tarkistuksella, koska se perustuu tutkimusmatkan jäsenten antamin tietoihin. Siksi minä olen täysin samalla linjoilla teidän kanssanne, että perusteluosuudessa että tällainen, tällainen konsensus saadaan aikaan helpommin, kun tiedon osallistuvat voivat antaa kantoja, jotka heijastelevat eri löydöksiä ja tämä voidaan myös selvästi Näin voidaan varmistaa, että vetomusvaliokunta saa kaikki tarvittavat tiedot yksittäisistä havainnoista ja löydöksistä ja näin ollen täyttäisi täysin säännön 202 sisällön, jotta annetaan mahdollisimman suuri määrä tietoa vetomusvaliokunnalle. Samoin mietinnön sisältö osuudesta ei voida äänestää valtuuskunnan sisän jäsenten kesken pyynnöstä, mitä tämä liittyy enemmistösääntöön, silloin vetomusvaliokunta ei voisi saada kaikkia faktoja. Se, mitä äsken sanotte, on hyvä selitys tälle tulkintaehdotukselle säännöstä ja kaiken kaikkiaan haluaisin ilmaista vain tukeni mietinnölle. Kiitos. Grazie. Allora, Brons. Kiitoksia. Myös Brons halusi vielä puheenvuoron. found the answer to my own question. Minä jo kuulin vastauksen näihin kysymyksiin, joten tämä on ok. Bene, allora non vedo... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli äänestämme tästä sitten huomen aamulla. Ja nyt sitten päätän iltapäivän kokouksen ja muistutan vielä kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin huomen aamulla on koordinaattorien kokous yhdeksältä ja vartijavalle kymmenen sitten alkaa valiokuntakokous. Ja toinen asia, iltapäivällä on seminaari, joka on erityisen tärkeä. Ja siellä sitten käydään keskustelua ja yhdessä arvioimme kansalaisyhteiskunnan kanssa filosofisia ja muita ei-uskonnollisia yhteisöjä ja tämä liittyy seuraaviin vaaleihin, eli millä tavalla kansalaisyhteiskunnan voi olla mukana siinä, että saadaan enemmän äänestäjiä seuraaviin vaaleihin. Kiitoksia ja nähdään huomenna.